morning, colleagues. Huomenta, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin pahoitella tässä, että jouduitte odottamaan. Minulla oli tuossa muita asioita, joten en päässyt paikalle ajoissa. Mutta nyt aloitamme ITREN kokouksen. Meillä on siis tänään aamupäivä iltapäivällä, on sitten kuulemistilaisuus ja sitten huomisaamun on vielä ja nyt aloitamme kuten tavallisesti esityslistan hyväksymisellä. Jos ei mitään kommentoitavaa ole, se voidaan hyväksyä ilman muutoksia. En näe kommentteja. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ei mitään ihmeellistä, mutta pidämme kuitenkin hiljaisen hetken ennen äänestystä. Sitten kun meillä on täällä jäseniä enemmän paikan päällä. Eli tämä on kello 10. Tämä on terroriiskujen ensimmäinen muistopäivä. Brysselin terroriiskujen vuosipäivä on hyvin tärkeää muistaa uhreja, osoittaa solidaarisuutta heidän perheilleen ja meille kaikille. Solidaarisuutta meidän kaikkien kesken. Kolmas asia on ehdotus liittyen maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen. Kasvihuonekaasu päästöt ja se, että maankäytön, maankäytön muutos ja metsätalous poistetaan tästä asetuksesta. Tämä on muuttava asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Esittelijämme Marisa Matias, hänet korvaa tänään edustaja Xavier Benito Ziluaga – Ja me nyt käsittelemme tämän lausuntoluonnoksen varjoesittelijöiden ja muiden kanssa. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous. Tähän liittyvä ehdotus, tätä kutsutaan siis myöskin LULUCFksi. 2016 heinäkuussa komio teki tämän ehdotuksen, eli yhdeksän kuukautta sitten. Parlamentin vastaava valiokunta on ENVI. ENVI laatii lausunnon 53 säännön mukaisesti. Tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä maankäytön ja metsätalouden kohdalla rohkaisemalla kestävään metsätalouden. EU tarvitsee oman lainsäädäntökehyksen tämän kaltaisiin päästöihin, kun YK on Kioton pöytäkirja soveltaminen päättyy 2021 LULUCF-ehdotus on erittäin tärkeä ITRElle, sillä se koskettaa hyvin monia asioita, jotka kuuluvat ITREn vastuualueeseen, kuten tutkimus, innovaatiopolitiikka, maankäytön valvonta, satelliittien turvin, ja tämä liittyy myöskin teollisuuspolitiikkaan. Ainakin siinä kohdin, missä se perustuu metsätalouteen. Vaikuttaa siis tämänkaltaiseen teollisuuspolitiikkaan. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa siis edustaja Xavier Benito Siluaga, joka edustaa, edustaa esittelijämme Marisa Matiasta. Olkaa hyvä. Yes, muchas gracias. Oikein hyvää huomenta ja kiitoksia puheenjohtajalle. Todellakin kollega Marisa Matias ei pääse tänään paikalle. Hän on tästä hyvin pahoilla, mutta hän on parhaillaan vaalitarkkailumatkalla Itä-Timorissa, joten hän ei kerta kaikkiaan voinut olla tänään paikalla. Haluaisin tässä nyt tuoda teille esiin muutamia ajatuksia, jotka hän on toimittanut meille koskien tätä lausuntoluonnosta. Ensinnäkin eh, valmistelija on sitä mieltä, että tämä on tärkeä eh, lainsäädäntö Euroopan unionin strategiassa, että pyr, pyr, pyr, kun pyritään noudattamaan Pariisin sopimuksen tavoitteita tyydyttävällä tavalla ympäristön kannalta, mutta myös talouden ja yhteiskunnan kannalta niin, että huomioidaan myös eri tapaiset tilanteet ja kontekstit ja, ja hallinnointijärjestelmät jäsenvaltioissa. Edelleen valmistelija on sitä mieltä, että komission ehdotus on erittäin hyvä lähtökohta ja pohjatyölle. Hän on nyt laatinut siitä lausuntoluonnoksen, joka käsittelee tälle ITRE-valiokunnan kaikkein tärkeimpiä asioita. Haluaisin niistä mainita muutamia. Ensinnäkin tutkimus- ja kehitysvarojen nostaminen metsätalouden osalta, toisaalta eurooppalaisten satelliittitarkkailuohjelmien käytön lisääminen, kuten Kopernikus, jolla voidaan seurata maankäytön kehitystä. Ja kolmannekseen ruokaturva ja luonnon monimuotoisuus. Neljännekseen oikeusturvan lisääminen jäsenvaltioille ja yksityisille toimijoille. Viidenneksi olisi optimoitava valvonta- ja tilinpitojärjestelmää valtion ja eu tasolla mukaan lukien joustavuus viitetasoissa eri ala osioissa ja edelleen olisi eh, hyväksyttävä sellainen maankäytön hallintasuunnitelma, jossa, jossa tähtäin on pitkälle ja otetaan huomioon kiertotalouden luonne. Edelleen esittelijät valmistelen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että saataisiin aikaan mahdollisimman laaja konsensus kaikkien ryhmien välillä tässä asiassa. Olemme oikein iloisia teidän ehdotuksistanne niin, että voitaisiin saavuttaa mahdollisimman konsensuaalinen teksti. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, hyvä kollega. Ja sitten siirrymme varjoesittelijöihin. Edustaja Ajuuso, kansanpuolue. Muchas gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo? Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuinka paljon aikaa minulla on? Eh. Okay, sorry, sorry. Two minutes. Oh, yeah. Kaksi minuuttia. Muchas gracias. Voy a tratar de, de adaptarme. Kiitoksia. Yritän nyt pysyä näissä kahdessa minuutissa. Kuten tässä jo mainittiin, valmistelijan puolesta tässä asiakirjassa on näitä määräaikoja ja tilinpitosääntöjä, jotka mielestäni osittain ovat liian monimutkaisia. Ja sitten tässä on erilaisia joustavuusmekanismeja, joiden kautta voidaan sisäisesti kumuloida 2021-2025 tilanneet ja, ja ottaa myös ajanjakson mukaan vuoteen 2030 asti, mutta siinä ei sanota mitään 2027-2030 jälkeisen ajan jälkeen mitä Minun mielestä tätä pitäisi katsoa erityistilinpito mm, mm, puutuotteita varten. On hyvin monimutkainen, josta seuraa subjektiiviset tulkintoja lasken, laskentoja tehdessä. Sitten täällä on tilinpitomekanismeja, jotka koskevat luonnon eh, tilanteita ja päästöjä, joita ei tarvitse ottaa tietyissä tilanteissa huomioon tietyllä tasolla, ja tätä pidetään normaalina. Nyt keskittyisin tähän lausuntoluonnoksen. Luonnon monimuotoisuus, aivan kuten valmistelija täällä toteaa, sen toimien on huomioitava luonnon monimuotoisuus – olisi ehkä pohdittava sitä, tarvitaanko sertifiointia sellaisena, kun tarkistuksessa 10 ehdotaan Euroopan unionissa on 25 000 suojeltua aluetta, ja jos ne kaikki sertifioidaan, niin, niin kukahan sen tekee, jotta luonnon monimuotoista voidaan suojella. Me tarvitaan myös sopeutumistoimia. Sitten tutkimuksista avaruudesta. Valmistelija viittaa tutkimusohjelmiin, tutkimuskehitys- ja avaruustarkkailuohjelmiin. Pitkäaikaiset järj- suunnitelmat, tässä ehdotetaan, vuonna 2019 jäsenvaltiot lähettäisivät komissiolle ehdotuksen, jolla tehtäisiin ehdotuksia vuosiksi 2040, 60, 70. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta jos näin pitkällä aikavälillä tehdään työtä, minusta tämä on liian pitkä aikajänne. tällaisia sopimuksia voi ehkä kahdeksi, suunnitelmien kahdeksi vuodeksi ehkä ehdottaa puheenjohtaja keskeyttää. En cuanto a la restricción de Pyytäisin nyt teitä. Miembros restringe esta flexibilidad al 25%. Joustavuutta lasketaan 25 prosenttiin puheenjohtaja keskeyttää. No, well. Tekemään on keskeyttää. Three minutes. No tässä on nyt jo kolme, kolme minuuttia mennyt, ei kaksi vaan kolme. Olen pahoillani. Yksi, kaksi lausetta ehkä vielä lopuksi. Bueno, la restricción de transferencias entre... Eh... Tämä siirtojen ja rajoittaminen jäsenvaltioiden välillä. Minun mielestäni tätä ei voida oikeuttaa. Jo, ei ole oikeutusta joustavuuden rajoittamista 25 prosenttiin ja sitten tämä kumuloituminen. Esittelijä puhuu 5 prosentista ylijäämään, niin kuin aikaisemmin jäsenvaltio pitäisi pystyä käyttämään ne kokonaisuudessaan silloin, kun se haluaa. Madame Kump- Paljon kiitoksia sitten edustaja Kumpula Natri, STD. Uh, I try to limit my... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän rajoittaa puheenvuoroni niihin aiheisiin, jotka ovat uh, välttämättömiä ITRElle, nimittäin innovaatiot, energia ja tutkimus. Ähm, tarkasteleeko Envi riittävästi innovaatioiden roolia ja sitä uh, mahdollisuutta käyttää metsää kestävällä tavalla. Yksi esimerkki on bioekotalous. Aion tehdä tarkistuksen, että korjattu puutuote olisi omaa luokkaansa ja katsoa, mitä mahdollisuuksia siinä on. Näen myös, että tätä voidaan katsoa, voidaan katsoa tätä myös tällaisena kestävänä korvaavana tuotteena fossiilipohjaisille tuotteille. Se sopisi hyvin EUn lainsäädäntöpuitteista. No, se pitäisi sisältää myös mahdollisuuden käyttää innovatiivisemmin biopohjaisia tuotteita. Se on kestävä taloudellinen malli monille ähm, metsäisille maille, mutta myös hyvä malli niille, jotka eivät ole metsää äh, käyttäneet ähm, kestävällä tavalla. Tarkoitan tässä puurakennuksia, ähm, myös äh, energian tuotantoa. Ei sitä varten, että metsää kaadettaisiin energian tuotantoon, mutta äh, äh, jää jäljelle tällaisessa sivu tuotantoa, jota voidaan käyttää energiantuotantoon. Jotkut maat tarvitsevat enemmän metsää ja silloin metsää on istutettava, mutta on maita, jotka on 75 prosenttisesti katettu metsällä. Sitten tämä lainsäädäntö rajoittaa vähän sitä, että ei voi tehdä mitään enemmän tai paremman. Kyllä voi. Jos kaataa yhden puun, voi istuttaa kolme. Pitäisi olla myös kestävää metsänhoitoa tästä vaiheesta eteenpäin, eikä vain pysyen tässä vaiheessa. Jotkut maat ovat 85 prosenttisesti aina käyttäneet käyttäneet metsäänsä ja toiset vasta 40 prosenttisesti. Meidän ei pitäisi pysähtyä tähän, meidän täytyy katsoa, että tulevaisuus on äh, kestävä ja äh, äh, että se on hyvä seuraaville vuosikymmenille myös, eikä pysähtyä tähän. Sitten Kopernikus ja niin poispäin, niissä voimme tehdä yhteistyötä ja miten avoimuutta tarvitaan, jotta voidaan luoda eurooppalaiset hyvät puitteet tulevalle metsänhoidolle. Oikein paljon kiitoksia näistä huomioista. Ja seuraavaksi kollega Fedelei Alde. Thank you so much. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset valmistelleet. Tämä on erittäin hyvä pohja keskustelujen jatkolle. No, tämä asiakirja sinällään on tietysti tärkeä osa ilmastopakettia, jota me käsittelemme. Ja haluaisin nyt muistuttaa, mitä kansainvälinen ilmastopaneeli sanoi neljännessä arvioinnissa, missä se totesi se, että pidetään kiinni tai kasvatetaan hiilimäärää siten, että kasvatetaan äh, energiaa metsästä, niin tämä tuo parhaan hyödyn ja tämä johtaa nyt sitä tapaa, miten minä teen tätä työtä. Olen samaa mieltä kuin Plan Atren kanssa siitä, että laskentatapa ja referenssitasot ovat tässä keskeisessä asemassa. Metsiä hoidetaan eri tavoin Euroopan unionin eri kolkissa ja myöskin erityyppisiä metsiä joissakin maissa on hyvin paljon pieniä metsänomistajia ja sitten toisaalla on suuria myöskin valtioomisteisia metsiä. Ruotsissa meillä on järjestelmä, joka on hyväksytty kieton pöytäkirjan kautta ja, ja näin metsä on lisääntynyt vuosikymmenten ajan ja edelleenkin tämä kasvu jatkuu. Minä haluaisin ehdottaa tarkistusta, joka liittyy tähän Ruotsin mallin laskentatapaan. Se on erittäin kestävää ja se varmistaa, että biomassa voidaan kasvattaa, mutta että voidaan käyttää myöskin tätä vihreää kultaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. On olemassa se riski, että nämä re- referenssitasot, joilta laskenta tapahtuu, johtaa siihen, että vuotuinen kasvu olisi 9 prosentin luokkaa. Eli tämä tarkoittaisi sitä, että lopussa meillä olisi vain metsä Ruotsissa, eli meidän pitäisi peltoja käyttää metsän kasvatukseen. Ja totta kai täytyy myöskin ottaa huomioon, että myöskin tarpeet ovat erilaisia metsään liittyen riippuen siitä, että mikä on talouden tila. Ja totta kai myöskin voi olla joitakin luonnon mullistuksia, myrskyjä tai metsäpaloja, jotka saattavat vaikuttaa tähän laskentaan. Joten me tulemme tekemään hyvin konkreettisen ehdotuksen, koska ITRE voi mielestäni vaikuttaa erittäin paljonkin näihin keskusteluihin, joita käydään jo sekä Agrissa että Envissä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Javor, Vihreät. Thank you, Chair, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, joka on erittäin hyvä pohja jatkokeskusteluille. Haluaisin vain muutaman kommentin tehdä eri asioista, jotka osittain jo on nostettukin esiin. Ensimmäinen asia on se, että tietenkin LULU-CF-asetus on erittäin tärkeä, mutta se on vain yksi elementti suuremmassa eh, ilmasto- ja energia eh, ehdotusten paketissa, joten meidän on eh, huomioitava myös nämä muut ehdotukset, jotka ovat parlamentin pöydällä, esimerkiksi ISR-ehdotus ja jotkut muut. Samanaikaisesti meidän on otettava huomioon EUn pitkän aikavälin tavoitteet, hiilestä vapautuminen, Pariisin sitoumukset ja meidän on tehtävä LULUCF sopivaksi yhteensopivaksi näiden pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Kun puhumme LULUCFstä, niin ilmasto tavoitteiden lisäksi myös biodiversiteettitavoitteet ovat erittäin tärkeitä ja ne on otettava huomioon, kun katsotaan metsiä. Viimeinen kysymys ovat nämä tilinpitosäännöt. Ja meidän täytyy katsoa LULUCF ja metsä- ja maataloutta ilmaston kannalta, ja minä ehdottaisin tällaista net-net-tilinpitoa, ja myös se, että kosteikot otetaan mukaan tähän, jotta saadaan avoin, tarkka ja oikeudenmukainen tilinpitojärjestelmä. Ja sitten tämä ESR asetuksen kanssa toimiva joustavuus. Meidän on keskusteltava joustavuusmekanismista. Ja viimeinen kysymys liittyy tutkimukseen ja kehitykseen. Se on kaikkein tärkein asia ITRE-valiokunnalle. Me olemme nähneet, että Yhdysvalloissa ilmastoon liittyvää tutkimus ja kehitys tulee olemaan alirahoitettua tulevaisuudessa. Nyt Euroopalla on mahdollisuus saada takaisin johtoasema ilmastotutkimuksessa ja kehityksessä, mutta se vaatii sitoumusta ja rahoitusta EUlta tai sitten Kiina ottaa tämän roolin. Hyödynnetään tämä mahdollisuus. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten komission puolesta puheenvuoron saa Simon Kay ilmastopääosastolta. Thank you very much, Chair. Of course, it's uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtajana niin tietenkin herra Kay, mutta ei pitäisi mitään ongelmaa. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla tähän keskusteluun kuuntelemaan. Meitä kiinnostaa kovasti nähdä se, minkälaisia mielipiteitä ITRE-valiokunnalla on tässä aiheessa. Olemme tietenkin keskustelleet laajemminkin tätä keskustelua koskien näitä muita ehdotuksia, joista tällä hetkellä keskustellaan. Haluamme varmistaa sen, että ymmärretään se, että komission ehdottama paketti, jolla pyritään tarkastelemaan eri huolia ja intressejä, joita neuvosto ja sidosryhmät ovat esittäneet kuulemisprosessin aikana, että saamme nämä kaikki paketiksi ja ja toivomme, että parlamentti nopeasti ja tehokkaasti käsittelee tämän asian. Voimme kyllä tunnistaa nämä intressit tutkimuksen kehitykseen, Galileon tarkkailun kaikki nämä ehdotukset ovat tässä mukana tällä hetkellä. Sitten täällä on asioita, joita olemme kyllä tarkastelleet, mutta emme ole ottaneet vielä valmistelussa niitä mukaan olemassa olevaan lainsäädäntöön koskien LULUCF. Biodiversiteetti on meidänkin mielestämme hyvin tärkeä asia ja se eh, yhdessä muiden yksiköiden kanssa olemme kyllä siihen kiinnittäneet asianmukaista huomiota. Kaikkein tärkeintä on varmistaa se, että tilinpitosäännöt ovat tehokkaat. Komission ehdotuksessa tarkasteltiin olemassa olevia sääntöjä ja päivitettiin niitä ottaen huomioon kioton jälkeinen ajanjakso, joka alkaa Pariisin sopimuksen ensimmäisen osan jälkeen ja niin varmistetaan, että ne ovat ajan tasalla ja, ja tehokkaita. Tämä on kaikkein tärkein huolemme. Myöhemmin on sitten mahdollista katsoa, mihin etuja sitten eri poliittisille alueille tipahtelee. Puheenjohtajan mikrofoni. You want to say something to add Haluaako esittelijä vielä lisätä jotain? Haluaisin vain kiittää varjoesittelijöitä näistä kiinnostavista puheenvuorosta omalta osaltani. Tulen välittämään valmistelijalle nämä huomiot ja, ja toistan, että todella toivomme laajaa konsensusta ja hyvää lausuntoa. Kiitoksia. Eh, okei. Okay. Selvä. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättää päättämisen määräaika on 27.3.2017 äänestys Itressä 11.5.2017. Eli tarkistukset on jätettävä 27. maaliskuuta mennessä kello 12. Ko, kyllä, puolilta päivin viimeistään. Paljon kiitoksia esittelijälle, joka ei ole paikalla, mutta varjoesittelijät ovat täällä ja komissio. Seuraavaksi tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla. Esittelijämme on edustaja Krasnodevski. Sen jälkeen kun komissio julkaisi asetusehdotuksen syyskuussa 2016, jonka nimi oli tekijänoikeudet digitaalisella eh, sisämarkkinoilla, eli täysin sama otsikko. Ja tämä oli siis komission tiedonannon jälkeen kohti nykyaikaista eurooppalaista tekijänoikeuspuitteistoa, jossa tarkoituksena oli modernisoida EUn tekijänoikeussäännöt kohdennettujen toimenpiteiden ja pitkän aikavälin vision kautta. Eli tarkoituksena on vähentää eroja kansallisten tekijänoikeusregimien välillä. Ja sääntö 53 Itro, Itrelle, Imkolle ja Kultille on tässä kyseessä. Ja Juri on vastuuvaliokunnan meillä on nyt olemassa tämä lausuntoluonnos, jonka on laatinut eh, edustaja Krasnodemski. Olkaa hyvä. Olen täällä. Niin, Kiitoksia. Todellakin tämä direktiiviehdotus sai kovasti kiinnostusta osakseen. En ymmärtänyt, että tämä asia on niin tärkeä niin monille asianosaisille tässä koko asiassa liittyy eri järjestöihin, elokuvaa, ohjaajien, kirjoittajien, julkaisijoiden intresseihin. Ja totta kai myöskin internetyritykset ovat myöskin olleet äärimmäisen kiinnostuneita asiasta. Tämä huolimatta tästä Rabbit-asiasta, niin tämä oli yksi niistä asioista, johon oltiin hyvin kiinnostuneita, josta oltiin hyvin kiinnostuneita. Joten tässä oli neljä valiokuntaa mukana ja jotakin kilpailuakin näiden välillä esiintyi. No minä olin hyvin minimalistinen tässä omassa lausunnossani. Päätin keskittyä sen jälkeen, kun konsultoin jurivaliokunnan sihteeristöä, niin päätin keskittyä niihin aihepiireihin, joita pidettiin meidän valiokuntamme toimivaltaan, toimivallan alaisuudessa olevina. Eli kyseessä oli nimenomaan tekstin ja tiedon louhinta. Keskityin tähän. Tiedän, että varjoesittelijät nyt mielelläni tarkistuksissaan keskittyvät muihin asioihin, mutta haluaisin, että muistatte, mikä on tämän valiokunnan toimivaltuus Artiklat 11 ja 13 ovat hyvin ristiriitaisia meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin liittyen. No sitten tästä tiedon ja tekstin louhinnasta. Minun lähestymistapani on hyvin liberaali. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että kun ajatellaan pakollista luetteloa, on lisättävä tekstin ja tiedon louhinta, mutta kuitenkin laajensin niiden ryhmää, joille tämä lupa pitäisi antaa. Komissio ehdotti, että kyseessä olisivat ainoastaan tie, tiedemiehet ja tiede, yhteiset. No tämä ei kuitenkaan heijastele modernin tiedeyhteisön tilannetta. Meillä on tällaisia yksityisiä tiedemiehiä, mutta myöskin monet yritykset ovat mukana tieteellisessä tutkimuksessa, joten tämä ero kaupallisen ja ei-kaupallisen tieteellisen toiminnan välillä on periaatteessa keinotekoinen. Tämä liittyy siihen, että tieteellisen tutkimuksen tulos on sellainen, että sitä usein käytetään kaupallisesti ja EUn ja jäsenvaltioiden strategiaa on yhdistää liiketoiminta ja tiede paremmin. No, tämä on keinotekoinen jako. Tässä keskitytään liian kapealaisesti tähän asiaan. Varsinkin kun me haluamme Haluamme tehdä TDM mahdolliseksi niille käyttäjille, joilla on oikeus perusta, joilla on juridiset oikeudet. Kyseessä on tämä tekstin ja tiedon louhinta. Eli jos nyt sitten ostamme kirjan, niin sitten pitäisi voida myöskin tuo sisällysluettelo hankkia. Ja sama koskee myöskin digitaalista sisältöä. Ja kulttuurivaliokunnan esittelijä haluaisi pakottaa käyttäjät tuhamaan tietoa, mikä on melko kummallista. Ja sitten vielä viimeinen kommentti, minä päätän ihan kohta. Se käytäntö, että rajoitetaan, mitä tulee ohjelmistoihin, näiden tiedemiesten se, että ohjelmistojen käyttö pitäisi olla kaikille avointa. Oikein paljon kiitoksia tästä ja seuraavaksi sitten kansanpuolueen nimissä puhuu edustaja Niebler. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset esittelijällemme hänen lausunnostaan ja hänen tekemästään työstä ja myöskin mielipiteen vaihdosta, jota olemme jo käyneet. Äh, sisällöllisesti haluaisin sanoa, että mielestäni tämä komission äh, tekemä ehdotus, tekijänoikeuspaketti, varmasti on yksi tärkeimmistä äh, kysymyksistä esityksistä, aloitteista liittyen teollis- ja tekijänoikeuksiin tällä vaalikaudella. Ja siksi meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä, millaisia kannanottoja teemme. Mielestäni komission ehdotus oli myös hyvin tasapainoinen. Tunnustan, että joillain aloilla on vielä tarkennettavaa, mutta kokonaisuudessaan mielestäni komission ehdotus oli hyvin tasapainoinen ja se huomioi eri sidosryhmien moninaiset edut ja se, siinä varmistettiin hyvä tasapaino. Esittelijä on lausunnossaan ja myöskin tässä puheenvuorossaan konkretisoinut menettelytapansa. Tätä pidän myös oikeana, että sanotte, että tässä lausunnossa nyt keskitytään vain niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä ITRE-valiokunnalle, eli tutkimus ja tiede. Näihin meidän pitäisikin keskittyä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, jos sanotte, että tekstin ja tiedon louhinta, jotakin kaksi, kuinka paljon digitaalisella aikakaudella on poikkeuksia sopeudettava se, jota meidän pitäisi täällä ITRE-valiokunnassa käsitellä. Mutta eh, en voi olla samaa mieltä esittelijän ehdotuksesta. hän ehdottaa, että komission eh, ehdottama poikkeus tekstin ja tiedon louhinnalle niin, että sen ei pitäisi koskea pelkästään tutkimusyksiköitä, vain eh, julkisia yksityisiä toimijoita sekä yksilöitä. Ähm, Tämä menee minun mielestäni liian pitkälle. Tällainen yleinen poikkeus tekstin ja tiedon louhinnalle, oli kyse sitten kaupallista tai ei-kaupallista tarkoitusperistä, ei mielestäni oli oikein. Tietenkin on tärkeää edistää innovaatiota, esittelijäkin sen sanoi, mutta kysymys kuuluu, että pitäisi pitäisikö kaikki tarjota ilmaiseksi kaikille. En voi olla samaa mieltä tästä. On kaupalliset markkinat, jotka toimivat, näin olen ainakin kuullut. Ja siksi mielestäni on hyvä, että kun katsotaan tätä poikkeusta, eli poikkeusta tekstin ja tiedon louhintaan, kun on kyse musiikista e, ja luovista sisällöistä, että se rajoitetaan vain ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Minä menisin jopa vielä pidemmälle ja sanoisin, että kyseessä pitää olla ei-kaupallinen käyttö, mutta se, että tätä nyt sitten laajennetaan tämä soveltamisalaa, niin siitä en ole samaa mieltä. Tämän pitäisi olla poikkeus eikä mikään yleinen sääntö tekstin ja tiedon louhinnalle ilmaiseksi. Tämä on tärkein asia, jonka halusin sanoa, ja tähän päätän puheenvuoroni. Paljon kiitoksia. Edustaja Werner tässä korvaa Griffinin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Puhun kollega Griffinin puolesta, joka valitettavasti ei nyt päästä tänne perille. Hän pahoittelee tätä. Teresa on sitä mieltä, että tämä teksti tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että digitaaliset sisämarkkinat toimivat kaikille luovan alan työntekijöille. Meidän sisällön luojat ovat, ovat unionin rikkauden selkärankana ja, ja niin nyt tässä keskitytään tiettyihin avainkysymyksiin. Se, että eh, tekstin ja tiedon louhintaa avattaisiin näille ja myöskin voitaisiin sulkea tämä arvokuilu. Hän uskoo, että artiklan kolme avaaminen on asia, josta me kaikki voimme olla yhtä mieltä. Tekstin ja tiedon louhintaa täytyy käyttää kaikkien hyödyksi. Meidän täytyy laajentaa tekstin ja tiedon laajennan toimialaa ja täytyy varmistaa, että sitä sitä käytetään sosiaalisen kasvun ja tuleviin innovaatioiden. Eurooppalainen tutkimus on parhainta maailmassa ja yhteistyö on avainasemassa ja hän haluaa pitää tämän tilanteen tällaisen. Hän uskoo, että artikla 13 tarjoaa todellisen mahdollisuuden varmistaa, että ne, jotka käyttävät tekijän oikeusmateriaalia, maksavat oman osuutensa. Nämä, tässä tehdään paljon voittoa tällä sisällöllään, mutta kuitenkin äh, Teresa on sitä mieltä, että täytyy löytää tasapaino, joka ei äh, luo taakkaa niille alustoille, vaan, vaan äh, että taataisiin oikeudenmukainen palkkio näille. Kun ajatellaan artiklaa 14 ja 16, Teresa haluaa varmistaa, että sisällön luojat ja muut saavat selkeää ja tarkkaa tietoa, miten voi olla, että sisällönluojat tuottavat korvaamattoman arvokasta työtä, mutta saavat vain maksun ilman mitään oikeuksia neuvotella asiasta uudestaan. Tästä syystä tämä mekanismi täytyy varmistaa, että näille sisällön luojille saadaan oikeudenmukainen palkki, varsinkin audiovisuaaliselle teollisuudelle, missä äh, usein työ esitetään eri lähteiden kautta. Ja tähän liittyy myöskin artikla 11, mutta Teresa on sitä mieltä, että jos me haluamme, meidän täytyy varmistaa, että toimittajat saavat oikeudenmukaisen korvauksen Teresaa mielellään tekee työtä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tämän asian parissa. Kiitos. Very much. And Madame Michel. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rivasi, Vihreät. Kiitos. She's, she's gone, Mrs. Uh, uh, from GUE. Uh... GUE. GUEsta sitten seuraavaksi edustaja Ernst. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia. Niin, minä haluaisin nyt sanoa ensinnäkin niin, että emme pidä tätä komissioehdotusta kovinkaan onnistuneena. Sanon tämän saksalaisena edustajana Äh, oikeastaan häpeän, että jotain tällaista on pöydälle pantu. Saksalainen komissaari, joka on sitten vielä uuden virankin saanut. Tämä ehdotus ei ole riittävä ja valitettavasti minun on sanottava, että äh, valmistelijalausunto ei kovinkaan paljon asiaa muuta. Se, mitä me kritisoimme tässä ehdotuksessa ja mitä ei myöskään ole poistettu, on se, että lisenssit menevät laillisten poikkeuksien edelle ja mielestäni on ongelmallista, jos komissio ei ole niinkään kiinnostunut digitaalisesta yhteiskunnasta, vaan enemmänkin mediayrityksistä. Kappale 11 on se, jonka haluaisimme poistetuksi mielellämme, koska se, mitä tässä on muotoiltu, on täysin väärin, tämä on väärä tie. Ja myöskin tämä 20 vuoden suoja, se on kyllä ihan uskomatonta. Sen olisi otettava pois, meidän on sitä yritettävä puolustaa. Ja esittelijä vastuuvaliokunnassa on samoilla linjoilla, näin ainakin toivon. Sitten toinen ongelma on artikla 13. Äh, sitäkään emme halua jättää sellaiseksi. Valmistelusta vähän muuttanut, en tiedä onko se riittävä. Äh, siitä pitäisi keskustella. Kuitenkin perkämme, että tämä äh, luo ongelmia vapaille alustoille ja mielipiteen vapauden kannalta Tämä ei myöskään ole ehdotus, joka asiaa edistäisi. 13 artikla ja 11 artikla ovat sellaisia, että niitä on voimakkaasti työstettävä. Muuten kun tämä on kerran yksi tärkeimmistä uudistuksista tällä kaudella ja tämän komission kaudella, niin tämä on näin aika vaarallinen ja me emme voi sitä viedä läpi. Paljon kritiikkiä on tullut kaikista Euroopan unionin maista, suuria huolia eh, ilmaistu, eikä pitäisi tässä nyt vain eh, suuria eh, loppareita tukea, vaan oikeuden pitäisi tapahtua. Siksi 11 ja 13 artiklojen on muututtava. No, uh... Kiitoksia oikein paljon. Sitten muut puhujat. Edustaja Eeler. No, tässä on mielenkiintoista, että vasemmisto edustaa Yhdysvaltain suurkapitalismia. En olisi koskaan kuvitellut, että tällaisen koen tämä on sellaista emansipointia, että tässä nyt näemme, että olemme uudessa maailmassa 20 vuotta DDRn jälkeen. No, me nyt tässä sanoimme aivan oikeutustu, että tiede ja tutkimus on tarkoitus ottaa pois tiedon louhinnasta ja niin, että äh, yliopistot ja tutkijat voivat tätä käyttää, mutta emme halua, että kaupalliset yritykset, kuten Google Research tai Ford Ranskassa, me vastusta sitä, mutta sillä on yksi suurimmista tutkimustietokannoista, joita vapaasti kerätään ja sitten ne myydään kaupallisesti. Eli äh, eri ammattilaisten tiedonlouhinta tietoja voidaan ostaa näin ilman, että mitään tekijänoikeusmaksuja maksetaan yliopistoille tai tiedemiehille. Se, että tässä nyt rikotaan eh, sellaiset, jotka ovat tällaista sisältöä tuoneet, että heitä ei arvosteta. Niin, tämä on kyllä jopa täysin groteskia. Ja että tässä viitataan kansalaisyhteiskuntaan, niin mehän tiedämme, miten Google ja Amazon, miten nämä suuret eh, amerikkalaiset yritykset lobbaavat ja että tässä toimitaan nyt sitten näin, niin se on kyllä hämmästyttävää. No sitten vielä tästä asiasta. Mä haluaisin muistuttaa vielä siitä, mitä parlamentti on jo päättänyt yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa. Totesimme, että luova teollisuus on hyvin monimuotoinen ja siellä on hyvin pieniä taloudellisia intressejä, siellä on erilaisia julkaisijoita, tiedemiehiä, taiteilijoita, ja millainen merkitys sillä on Euroopan taloudelle. Ja kun ajatellaan heidän talousmalliaan ja sitä, että, että ei tunnusteta tätä tekijänoikeutta ja jätetään näille kaupallisille tietojen kerääjille mahdollisuus myydä näitä tietoja kolmanselle osapuolelle ilman, että mitään korvauksia tästä maksetaan, niin se kyllä aiheuttaa hallaa tälle eurooppalaiselle teollisuuden alalle, joka on kuitenkin 7 prosenttia Euroopan tasolla, ja se aiheuttaa hallaa näille pienille tiedemiehille. Ja ei tässä nyt pitäisi sekoittaa asioita. Me kyllä kun puolustamme näiden tekijöiden tekijänoikeuksia, jotka ovat hyvin paljon heikompia kuin ne, jotka suurilla tieto foorumeilla ja alustoilla keräävät näitä tietoja ikään kuin pölyn imurilla ja myyvät niitä eteenpäin ilman, että mitenkään sitten korvaavat näitä, joten tässä nyt me näitä heikompia kyllä puolustamme. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten edustaja Blanco Lopes, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. ehdotuksessa keskitytään ainoastaan tekstin ja tiedon louhintaan. Tämä on erittäin kiinnostava teknologia tietenkin, mutta olen yhtä mieltä tästä lähestymistavasta, jonka komissio on hyväksynyt. Minun mielestäni se on paljon tasapainoisempi toisin kuin tämä esittelijän tekemä ehdotus. Oli miten oli direktiivin ehdotus, ehdotus on tärkeä muistaa muista asioista johtuen, joita valmistelija ei ole käsitellyt ja joita kyllä on tässä valiokunnassa aikaisemmin käsitelty. Konkreettisesti minun mielestäni tämän direktiivin kautta meillä on mahdollisuus käsitellä erintärkeitä asioita, kuten tarve puuttua arvon siirtymiseen. Tästä asiasta on tässä talossa annettu mietintö, kuten esimerkiksi digitaalisen sisämarkkinoiden strategia ja kulttuuriteollisuus ja kulttuuri luova teollisuus. Edelleen tärkeä asia on tämä ehdoton oikeus AV-tuotteiden tekijöiden niin, että tekijät saisivat oikeudenmukaisen osuuden omasta työstään. Näin on tunnustettu esimerkiksi Espanjan lainsäädännössä. Paljon työtä tässä vielä tehtävänä. Minä tulen tekemään tarkistuksia ja ne tulevat noudattelemaan näitä linjoja, joista juuri puhuin. Kiitoksia. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia kollega näistä huomioista. Ja Euroopan komission nimissä puheenvuoron saa Rova Agata Gerba Connect pääosastolta. Thank you very much, uh, uh Mr. Chair, and thank you very much for... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle uh, työstä tämän uh, lausunnon parissa ja kaikille, jotka tekivät osallistuivat tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. Meidän ehdotuksen tekstin ja tiedon louhinnasta, koska tämä oli se pääasia, josta keskusteltiin täällä, niin se oli tehty, jotta vastaisimme tutkijoiden ja tieteentekijöiden tarpeisiin. Mielestäni se on erittäin kunnianhimoinen lähestymistapa. Se on lähestymistapa, joka menee pidemmälle kuin nykyiset EUn tekijänoikeussäännöt, mutta myös pidemmälle kuin monet kansalliset säännöt tekstin ja tiedon louhinnasta, jotka ovat voimassa monissa jäsenvaltioissa. Haluaisin tarkentaa, että tässä lähestymistavassa me otamme mukaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, emmekä tee eroa kaupallisten ja ei-kaupallisten tarkoitusperien välillä. Me keskitymme tutkimusorganisaatioiden tarpeisiin ja tavoitteisiin, mutta emme tee eroa kaupallisten ja ei-kaupallisten tavoitteiden välillä. Samanaikaisesti erittäin tärkeää, mutta emme yritä vaikuttaa, että emme yritä vaikuttaa hyvin toimiviin markkinoihin ja hyvin toimivaan lisensioitiin. Siksi me olemme hiukan huolestuneita tästä soveltumisalan laajentamista, jota valmistelija ehdottaa. Se saattaisi äh, vaikuttaa hyvin toimiviin markkinoihin ja olemassa oleviin lisenssioitijärjestelmiin. Siksi haluaisin me nämä huolet äh, ilmaista tänään. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon näistä huomioista komi tässä on eri näkemyksiä jopa ITRE-valiokunnassa ja meidän täytyy vielä tässä taistella Jurin ja muiden valiokuntien kanssa. Miten näette tämän keskustelun? Tässä asiassa on niin paljon eri intressejä, erilaisia argumentteja, että jopa tämän valiokunnan sisällä emme ole täysin yhtä mieltä Mainitsin tänne että artikla 11 on ristiriitainen ja artikla 13 myöskin. En edes viitannut näihin artikloihin, koska nämä menevät Itrevaliokunnan toimivaltuuksien ulkopuolelle, mutta haluaisin puolustaa omaa kantani. Hyvät kollegat, puhuin täällä tästä tilanteesta. On huomioitava, että kaikilla on omat perspektiivinsä Minulla on tekijän ja tieteentekijän vinkkeli. Nykytilanne on sellainen, että mikäli meillä on laillinen pääsy sisältöön, me maksamme siitä, mutta emme välttämättä voi päästä käsiksi sisältöön niin digitaalisesti. Tämä on aivan absurdi tilanne. Esimerkiksi joku on maksanut sisällöstä, ostanut sisältöä, eikä ole väliä, onko kyseessä tiedemies vai muu. Saksassa meillä on tällainen, tällainen yksityisten tieteentekijöiden käsite, jonka kautta on paljon edistetty tieteen kehitystä. Miksi tieteellisten instituutin sisällä ei voitaisi tehdä tiedon louhinta? Miksi heidän pitäisi maksaa lisää ohjelmistoista? En voi ymmärtää tätä samantapaisia tilanteita on myös kaupallisen ja ei-kaupallisen käytön välillä. Näitä on aivan mahdoton erottaa toisistaan. Suurin osa tieteellisestä tutkimuksesta pitäisi olla kaupallisessa käytössä ja teollisuudessa. Tämähän on meidän tarkoituksemmekin. Haluaisin vielä lisätä sen, että, että tietenkin täällä pyritään tukemaan teollisuutta, joka julkaisee tieteellisiä julkaisuja ja kirjoja. Näiden tahojen liiketoimintamalli usein, hyvin usein perustuu julkiseen rahoitukseen, koska suurin osa eurooppalaisesta tiede, tieteestä käyttää julkista rahoitusta, joten hyvin usein käytetään tekijänoikeuksia niin, että voidaan rajoittaa pääsyä sellaisen sisältöön, joka olisi kuitenkin hyödyllistä ja tärkeää jotta tiede voisi kehittyä eteenpäin ja, ja jotta voitaisiin luoda kulttuurisisältöä. En mitään liberaalia lähestystapa tässä vastusta. Deadline for... Kiitos. Haluaisin lisätä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 28. maaliskuuta 2017. Äänestys toimitetaan Itressä 11. toukokuuta 2017. Ja nyt meidän pitäisi olla ajoissa, koska tämä on lausunto, joka laaditaan juri valiokunnalle ja äänestys, niin pitkälti kuin minä tiedän, toimitetaan jurissa sitten heinäkuussa. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Voisitteko käydä istumaan? Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Uh, uh, uh, Hyvät kollegat, arvot naiset ja herrat, minulla on surullinen ilmoitus teille kaikille. Pyydän, että käytte istumaan, jos saan pyytää. Minulla on surullinen ilmoitus. Tasan vuosi sitten kaikki me todistimme jotka olemme aktiivisia Brysselissä neljänä viitenä päivänä viikossa, jotka asumme Brysselissä. Tämä on meidän kaupunkimme. Me olemme todistamassa hirvittäviä terrori-iskuja. Tämä oli tasan vuosi sitten aamupäivällä. Me kaikki varmasti muistamme nämä erittäin hyvin. Muistamme tämän päivän. Haluaisin nyt muistaa uhreja, osoittaa kunnioitusta vuoden 2016 Brysselin terroriskujen uhreja, osoittaa solidaarisuutta heidän perheilleen ja myöskin meidän kaikkien kesken, jotka olemme täällä Brysselissä, toimimme täällä aktiivisesti. Ja mielestäni paras tapa osoittaa kunnioitusta ja solidaarisuutta on pitää minuutin hiljainen hetki jos saan pyytää. Please uh, put your cards into the slot. Pistäkääpä nyt äänestyskortit sinne laitteisiin. Meillä on ensiksi koeäänestys, niin kuin aina. The vote is open. Please use... Äänestys alkaa. Olkaa hyvä. Käyttäkää vihreää tai punaista tai keltaista nappulaa. Onko kukaan äänestänyt? The vote, the vote Äänestys on päättynyt. I think everybody works. Kaikki toimii. So let us go to the voting. Joten siirrytäänpä äänestämään. Ensimmäiseksi unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden yhteiseen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen Välimeren alueella. Tämä on niin kutsuttu Prima. Sofia Sakorafa Guesta oli esittelijämme aiheesta. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Envi 15. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 blokki äänestyksenä eli 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja taas seuraava blokkiäänestys 129, Envi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, tarkistetaan. Envi 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 24 puolesta. Tyhjä, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 31 puolesta anteeksi yhtenä ryhmänä ensimmäinen Envi, yhtenä ryhmänä Envi 25 ja Envi 26. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta tarkistetaan. 31 selvä. 31 tarkistetaan koneäänestyksenä. 31 siis kyseessä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 28 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Envi 28. Äänestys on päättynyt. Hylätty tällä kertaa. 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 36 puolesta. Envi 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kyllä, tarkistetaan tämä Envi 36. Envi 36 siis. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kyllä, tämänkin tarkistamme. 162. 162. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Envi 40 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. En tiedä tuloksesta. Envi 40. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 7. yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa. Ja tästä on ilmeisesti päästy yleisen sopuun tästä suullisesta tarkistuksesta, näin ainakin kuulin. Joten äänestämme 167 ja tähän liittyy siis tuo suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 185 ja 186 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 188 yhtenä ryhmänä, 44, 188, 189. No, te näette, te näette kaikki tässä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä kolme tarkistus, yksi. 1, 9, 2 ja kaikki muut puolesta vastaan tyhjää kaikki yhdessä. 1, 9, 2, 200 ja Envi 13. Anteeksi, siis kaksi ja 200 on hyvä aina lausua nämä hyvin selkeästi. Eli kaksi tarkistusta, siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tarkistetaan 56. 56. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 56 on hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. 45 Tämä on Envi 45. Envi 45. Opuściliśmy Envi 45 przy głosowaniu. Luulenpa, että Envi 45 harpattiin. Envi 45. Yritän löytää sen. It fell. Yeah. It, it fell, Cecilia. Envy 45. Envi 45 on sivulla 17. Envi 45 raukeaa, koska tuo kakkonen, siis äänestys yhtenä ryhmänä, kaksi, tämä on sivulla 16, se hyväksyttiin. Ja näin ollen Envi 45 raukea, jos tuo Envi 2 yhtenä ryhmänä äänestetty hyväksytään. Selvä, kiitos. Tarkistus 56 siis hyväksyttiin, 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 59 puolesta 58 vielä kerran. Anteeksi. Meidän pitäisi nyt aloittaa alusta. 58 puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 60. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan kolmannen. Äänestys päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty niin ikään. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä, tarkistetaan tämä Envi 7. Envi 7 äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitos. Oikein hyvä. Envi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Envi 8. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 ja Envi 9 yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan 75. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 79 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 79. Tarkistamme sen. Äänestys on päättynyt. Hylätty 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 80. Äänestys on päättynyt. Hylätty Kahdeksankaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. kahdeksan seitsemän Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta, 83 ja 84. Pahoittelut nämä raukeavat 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty 89 puolesta vastaan. Tarkistetaan 89. Äänestys on päättynyt. Hylätty tällä kertaa. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 90 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän. Yhdeksän. Äänestys päättyy. Anteeksi, tämä ei ollut selvä. Siis tämä on selkeästi hyväksytty. yhdeksän neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kaksi tarkistusta yhdessä, 95 ja 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta tyhjää vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi johdantosan viitteet 47 puolesta vastaan tarkistetaan. 47. Äänestys on päättynyt. Yksi EPP liikaa. Me olemme kaikki läsnä. Edelleen yksi liikaa. Mitäs nyt tehdään? Jaha, asia on hoidettu. Paljon kiitoksia. Te tiesitte, mitä tehdä. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme nimenhuutoäänestyksenä mietintöluonnoksesta nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy tästä mietintöluonnoksesta. 55 puolesta, 7 vastaääntä, ei yhtään tyhjää. Ja äänestys sitten äh, toiminnan välistä neuvotteluista nimenhuutoäänestyksenä. Paljon kiitoksia. Äänestys on päättynyt. 59 ja yksi vasta-ääni. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle kaikille, varjoesittelijälle ja kaikille muillekin. Ja sitten siirrymme seuraavaan äänestykseen. Seuraavana kohtana meillä on Lausuntoluonnossa aiheena sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030 joustavaa energiaunionia varten. Effort, effort, effort sharing. Uh, uh, uh yeah. It is effort sharing regulation and colleague Bennett. Hyvät kollegat, täällä on kollega Javor joka on valmistelijamme. Ja aloitamme äänestyksen nyt. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 79 in favor. Sitten toinen puolesta vastaan hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjiä, hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 82 puolesta vastaan tarkistamme 82. 82. Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä 83 myös. Aloitan äänestyksen. Aloitetaanpa uudelleen. Selvä. Aloitetaan uudelleen. Aloitamme äänestyksen uudelleen. Aivan alusta. 82. Tarkistus 82 siis. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Selvä, selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana on tarkistus 96, 54, 159. Kolme tarkistusta yhdessä puolesta. Vastaan tarkistamme. Kolme tar- tarkistusta yhdessä Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Käsittiin, että meidän on äänestettävä tarkistuksesta 97. Hetkinen kollegat, pahoittelen. 96, 97 tarkistuksesta meidän pitäisi äänestää. Äänestimme ensin kolmesta tarkistuksesta yhdessä ja nyt 97. Ei siis kompromisseja vielä. 97 puolesta vastaan. Hölätty kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa kompromissi kolme. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavana tarkistus 122. 122 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme 122. Tarkistamme 122. Äänestys päättyy hylätty 107 puolesta, vastaan tyhjä. hylätty 106 puolesta, vastaan tyhjä. hylätty 105 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty 109 puolesta, vastaan tyhjä. hylätty 110 puolesta, vastaan tyhjä. hylätty 108 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 111 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 111. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä. Meidän pitäisi tarkistaa kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjä hy- hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä

vastaan tyhjä hylätty, 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 24 vastaan. Tarkistetaanpa. 24. 24. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. 25. Äänestys päättyy hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa. 167. Tarkistamme. 167 äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. 26 äänestys päättyy. 27 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 30 puolesta vastaan tyhjä, hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 39 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 40 puolesta vastaan tyhjä, tarkistamme 40. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tarkistetaanpa tämä kompromissi Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 6 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Kyllä, kyllä, kyllä. Otetaan uudestaan. Tarkistus 6. Tarvitsette käsittääkseni vähän lisää aikaa. No niin, aloitetaanpa. Tarkistus kuusi uusiksi. Onko kukaan äänestänyt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paremminkin, parempi tulos kuin aikaisemmin. 65 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 64 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa tämä. Kiitoksia. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa. Tämä oli epäselvä. 67. 66 66 raukeaa. 67 on seuraavana. Äänestys päättyy. Hyväksytty 68 puolesta vastaan. Hyvät kollegat, en näe mitään. Ette äänestä kunnolla. 68 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Olen pahoillani. I'm sorry. Okay, I close the vote. Äänestys päättyy. Rejected. Very thin. Hylätty juuri ja juuri. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä koko lausuntoluonnoksen varten äänestys alkaa ja päättyy. 35 puolesta, 28 vastaan. Olemme siis hyväksyneet lausunnon. Nyt menemme seuraavaan lausuntoon listallamme eurooppalainen standardointiasetuksen täytäntöönpano. Hans-Olof Henkel on valmistelija kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä. Voisitteko äänestää ystävällisesti, kun tarkistus yhdeksän. Tarkistamme tarkistuksen yhdeksän. Äänestys päättyy. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjiä tarkistetaan. Tarkistamme tämän tarkistuksen 11. Äänestys päättyy. Seuraavan puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 12. Tarkistuksen numero 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan. tyhjä. Tarkistamme tämänkin. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan Tarkistetaan 55. 55. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 57. 57. Äänestys päättyy. Hylätty. 60 59, 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 109 puolesta, vastaan, tarkistetaan 109. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 72. 72. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Lisäys kompromissiin kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 88 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 89 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 92 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 102 pyydän anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän on tarkistettava tämä. Tarkistetaan koneäänestyksenä 100. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lisäyskompromissin 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 107. 107. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 115. 115. Tarkistetaan ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 118 puolesta vastaan. 118 tarkistetaan. 118. Äänestys päättyy. Hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta vastaan hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan. Tarkistetaan 129, 129. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppu nimenhuuto nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Voi kuinka hienoa. Hans Olaf Henkel, onnittelut sinulle, varjoesittelijöille, kaikille kollegoille. Ja sitten viimeinen äänestys listallamme on lausunto yhteisö taloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma. Esittelijä on Dario Tamburrano. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentä. Anteeksi. 87 osa 2. Osa 2, sivulla 9. 87 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 90. Tarkistetaan koneäänestyksenä 90. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sähköisenä äänestyksenä, ei vain tästä lausunnosta, vaan tähän päättyy myös äänestyssessio. Tähän päättyy äänestäminen. 53 vastaan 4. Kiitoksia kaikki kaikille, onnittelut esittelijälle, kiitos kaikille teistä kärsivällisyydestä. Neljä mietintöä äänestettiin. Hyvä on. Mennään sitten seuraaviin kohtiin esityslistalla. For, for, Äh, Hyvät kollegat, haluaisimme aloittaa parin kolmen minuutin sisään ja pyytäisin, että kävisitte istumaan ja että ette mitenkään äänekkäästi keskustelisi. Kuitenkin olisi hyvä, jos jäisitte tänne, ettekä lähtisi täältä pois Todellakin, myöskin te, hyvä kollega.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 Yeah. Uh, uh, uh, niin, hyvät kollegat, pyysin valiokuntamme kokeneinta vanhinta jäsentä toimimaan puheenjohtajana nyt tässä ITRE-valiokunnan kokouksessa, koska minä joudun lähtemään nyt muualle. Olen erittäin kiitollinen Paul Ryyvigille hän on valiokuntamme vanhin jäsen ja nyt hän sitten jatkaa puheenjohtajana. Kiitos Paul. Haluan kiittää Jirsi Busekkia erittäin sydämellisesti. No tietysti kyseessä on se, että kuinka kauan täällä valiokunnassa on ollut, eikä kyse ole iästä, mutta on hienoa, että kokemus täällä on myöskin tärkeää. Ja meillä on nyt tänään täällä erittäin tärkeä keskustus. Kyse on eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöistä. Tämä on hyvin tärkeä askel kohti digitaalisia sisämarkkinoita ja olen iloinen siitä, että Pilar de Castillo on esittelijä. Pilar de Castillo on jo hyvin pitkään ollut digitaalisen agendan parissa ja meillä on 40 minuuttia tätä keskustelua varten ja nyt heti tässä aluksi antaisin Pilar de Castillolle EPPn esittelijänä puheenvuoron. Hänellä on viisi minuuttia kaiken kaikkiaan nyt johdatella meidät tähän aiheeseen. Ja todella odotamme hyvinkin innolla, mitä Pilar meille nyt tästä asiasta esittää. Ole hyvä. Very much, eh, dear. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin korostaa sitä, että se, että vuoden 2009 jälkeen markkinat ovat muuttuneet merkittävästi. Uusia toimijoita on tullut mukaan ja kuluttajat yritykset yhä enemmän nojautuvat datapalvelujen käyttöön. Tästä seurauksena taajuuksen käyttö- ja viestintäkyky hyvin korkea tason viestintäverkkoja tarvitaan. 400-600 miljardia tarvittaisiin kuitenkin investointeja. Eli 90 prosenttia tulisi yksityiseltä sektorilta. Tämä edellyttää puitteita, joilla varmistetaan ennalta ar- ennakointia pitkän aikavälin investointien suoja. Tässä mielessä komissio on tehnyt ehdotuksen, jolla infrastruktuuri otetaan puitteiden ytimeen. Minun mielestäni tämä on oikea lähestymistapa. Kilpailun ja sääntelyn pitää muodostaa vir- hyvä kierre niin, että saadaan nopeita verkkoja ja 5G-yhteyksiä. Nyt haluaisin mennä tähän ehdotukseni verkon saatavuudesta on sanottava, että kilpailun lähestymistapa, joka perustuu merkittävälle markkinavoimalle, sen on säilyttävä ytimessä. Tarvitaan välineitä eh, funktionaalista eriyttämistä varten. Ja myös kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oma roolinsa Tuen kuitenkin komission ehdotusta, jonka kautta nykyiset tavoitteet otetaan mukaan. Olen tehnyt ehdotuksia, kuten eh, korjausmahdollisuudet ja markkinaprosessit. Uskon, että dynaamisten markkinoiden kautta viiden vuoden pidennys saattaisi johtaa siihen, että äh, säätely menee pidemmälle kuin tarpeen. Joka kolmas vuosi pitäisi markkinoita analysoida uudelleen edelleen. Ja mitä tulee maantieteellisiin palveluihin, minun mielestäni operaattoreiden Siihen sovellettavat rankaisukeinot ovat luultavasti liiallisia, eikä näin voida tehdä markkinajohtoisia investointeja. Edellinen eh, kannatan vaihtoehtoisia verkkojärjestelmiä. Tällaista ei kuitenkaan pitäisi soveltaa tietyissä tapauksissa – Minun on myös korostettava sitä, että tuen markkinat ratkaisuja kaupallisten sitoumusten puol- kautta. Ja nyt haluaisin lyhyesti puhua radio- radiotaajuuksista. Ei pidä unohtaa sitä, että radiotaajuudet ovat keskeinen resurssi. Tuen vahvasti Euroopan parlamenttiin kantaa viime vi- vuosikymmenen aikana puolustan edelleen 30 vuoden vähimmäisaikaa niin, että voitaisiin nopeammin saada näitä edistetyitä verkkoja käyttöön. Radiotajuuksia on käytettävä tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Use it or lose it mekanismeja olisi sovellettava. Ja näin taata ihan, ihan tieteellinen käyttö ja varmistaa se, että ilman sopimusta ei muuteta yksilön oikeuksia. Olisi vahvistettava ja kauppaa. ja varmistettavaa toimintamarkkinoiden ehdolla. Edelleen olisi parantava jäsenvaltioiden välistä koordinointia. Minä ehdotan että politiikan ryhmän roolia nostettaisiin ja vahvistettaisiin. Ja hyvin korkean kapasiteettinen verkostojen osalta, kun ajatellaan komission määritelmiä, niin sen, 5G on paras teknologia, jolla voidaan maksimoida liitäntätarpeet nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Uskon kuitenkin, että teknologinen neutraalisuus pitäisi olla ohjeva periaate, jos haluamme lainsäädäntö, joka kestää ajan kulun. Ehdotankin dynaamista määritelmää, joka perustuu verkkojen kykyyn vastata tarpeisiin ja, ja se yhdistetään eri parametreihin, joiden kautta voidaan saavuttaa vuonna 2025 tavoitteet. Ehdotan, että otetaan mukaan kaikki sähköiset palvelun, palvelut ja, ja kynnysarvot niin, että pienet ja keskisuuret yritykset suljetaan pois. Hyvät kollegat, tässä lyhyesti yhteenvetona mietintöni. Niin nyt odotan teidän kannanottojanne ja kommentteja. Tulkki pahoittelee, aksentti oli hyvin vahva ja tästä oli erittäin vaikea saada selvää. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten varjoesittelijät. Kaksi minuuttia per varjoesittelijä. Ensiksi D, Kumpula Natteri. Ole hyvä. Uh, thank you very much for... Kiitoksia oikein paljon esittelijälle. Minun on sanottava äh, kiitoksia hyvin ammattimaisesta työstä, erityisesti kommenteista lopussa. Nämä 146 tarkistusta. En tietenkään voi yksityiskohtiin mennä tarkistusten suhteen, mutta näistä, tästä periaatteesta ja tavasta mennä eteenpäin. Tämä on hyvin strateginen asiakirja. Tämä on yksi, jonka komissio on luvannut meille tälle kaudelle, jonka annamme datataloudelle. Ja nyt me luomme puitteita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Minä haluan nyt nähdä investointeja, koska ilman kunnon teitä ei ole autoja eikä polku polkupyöriä, jos infrastruktuuri puuttuu. Emme voi luoda datataloutta, joten infrastruktuuri ja investoinnit, painopiste siinä on erittäin hyvä. Kilpailu vie eh, investointia eteenpäin ja sääntely suojaa kilpailua. Eh, tässä on katsottava eri kokoisia teleoperaattoreita, mutta myöskin näitä murrosinnovaatioita, eh, jotka ovat vaikuttaneet joihinkin äh, sektoreihin. Meidän on huomioitava loppukäyttäjiä, pk-yrityksiä, eurooppalaisia ja suurteollisuutta, jos halutaan muuttaa äh, alaa ja saada aikaan esineiden internettiä tai autonomisia autoja, niin me tarvitsemme tätä infrastruktuuria. Minä näen, että äh, motivaatio on se, että komissio halusi keskittyä enemmänkin tähän suureen nopeuteen. Minun kysymykseni esittelijä on, että mikä on hänen uusi määritelmänsä suuri kapasiteetti sille verkoille. Minä pelkään, että tämä lainsäädäntö ei tue investointia johonkin vanhaan. Jopa VHSL mainittiin, enkä minä oikein ymmärrä, miksi siihen pitäisi investoida enemmän. Eri mailla on eri perinteet, mutta ei ole hyväksyttävä, jos jotkut maat ovat vielä enemmän jäljessä Kyllä. Äh, ymmärrän sen, että kuinka paljon 5G on äh, otettu käyttöön, mutta jos on äh, paljon vuoristoalueita, niin se on eri tilanne. Mutta latvialaiset, romanialaiset ovat tässä kovan, kovin etukärjessä, joten ei ole kyse köyhyydestä tai rikkaudesta. Ja sitten sitten radiotaajuuksista äh, esittelijä sanoi, että tarvitaan uusia teknologioita varten enemmän, mutta sitten on tarkistuksia, jotka vievät pois tämän jakovelvoitteen, tämän pidemmän sitoumuksen, jota minä haluaisin äh, tietää, miten tämä saataisiin paremmin hoidettua, koska se on niin tärkeää tulevaisuuden innovoittajan kannalta. Ja mistä Kiitoksia. Seuraavaksi ECRstä edustaja Tosenovski. Ja haluamme myöskin onnitella häntä, että hänet valittiin uudelleen varapuheenjohtajaksi. Za eh, právě při... Oikein paljon kiitoksia henkilökohtaista tuestanne. Olen hyvin ylpeä siitä, että voin tarjota apua tässä stoassa ja edustaja Pilar del Castillon työ on ollut hyvin ammattimaista. Arvostan sitä kovasti. Tämä on hyvin monimutkainen mietintö, erittäin tekninen sellainen. Ja nyt meillä on edessämme hyvin monimutkainen keskustelu sähköistä viestinnästä, jonka tarkoituksena on saada aikaiseksi vakautta ja yhteen toimivuutta tulevaisuutta ajatellen, ja hän kertoi eri toimenpiteistä, joita komissio on ehdottanut. Esittelijällä on hyvin paljon asiantuntemusta tässä asiassa, ja arvostan sitä suuresti. Toki minulla on joitakin kommentteja pitäisin parempana tiettyjä erityisiä ratkaisuja ja haluaisin mainita ne. Ensinnäkin niin uudet konseptit suurikapasiteettisille verkoille. Meidän täytyy löytää realistinen, mutta riittävän kunnianhimoinen tapa edetä. Hän ehdottaa mielenkiintoista ratkaisua kohti suurempaa teknologista neutraaliutta. Tämä on tärkeää, mutta minulla on tiettyjä huolenaiheita liittyen tähän rajattoman käytön määritelmään. Meidän täytyy keskustella asiasta. Tässä on myöskin mielenkiintoinen ratkaus liittyen markkina-analyysin mielestäni olisi parempi, että aikaa markkinaanalyysin väliä kasvatettaisiin viiteen vuoteen, mutta esittelijän ehdotus on myöskin hyvä. Olisi varovaisempi, mitä tulee tiettyyn tukeen, sellaisten mallien tukemiseen, joita operaattoreille tarjotaan. Meidän pitää löytää neutraalimpi lähestymistapa ja korrektimpi tasapaino niin, että emme estä tiettyjä investointeja tai kilpailua, jos jotkin toimenpiteet ovat huolestuttavina, niin komissio voisi ehkä vastata näihin tiettyihin kysymyksiin, koska mitään erityistä mallia näille ei ole. Olen myöskin kiinnostunut muista määräyksistä. Berekin pitäisi pysyä konsultoitavana elimenä mielestäni Berekin ei pitäisi esittää sitovia määräyksiä supranationaalisilla markkinoilla. Artikla 63 on tässä tärkeä, ja me suhtaudumme skeptisesti harmonisoinnin syventämiseen tällä alalla. Mitä tulee lisenssien voimassaoloaikaan, että sitä pidennettäisiin 25 vuoteen, mielestäni tämä on liian pitkä. Puollan joustavampia ratkaisuja ja sitä, että lisenssiä mahdollisesti pidennettäisiin ja odotan keskustelua ja työtä tämän asian parissa. Kiitoksia seuraavaksi sitten edustaja Kallas, ALDE. Kiitos. Uh, Kiitoksia tästä mietinnöstä. Tämä onkin aikamoinen äh, aikamoinen asia, joten en mene kovin paljon yksityiskohtiin. Ensinnäkin ryhmän prioriteeteista tästä sähköisen viestinnän puitteista tarkoituksena syventää sisämarkkinoita ja sääntely no, lähentäminen ei ole riittävää, jos haluamme saada aikaan mittakaavan hyötyjä. Ensin on pyrittävä saattava saada investointeja net, no, verkostoihin. Kaiken kaikkiaan tilanteet ovat edelleen varsin kansallisia, jopa paikallisia, joten on tarvetta lisätä joustavuutta. Uskon, että sekä palveluiden että kan- kannalta ne ovat paljon rajat ylittävimpiä. Sisämarkkinoiden puutteessa on enemmän kyse poliittisen tahdon puutteesta kuin teknologiasta tai maantieteestä. Minun mielestäni meidän pitäisi olla tässä kunnianhimoisia. Sitten eh, tämän koodin eh, tärkeimmistä tavoitteista hyvin suuren kapasiteetin verkko on tärkeä tavoite, mutta en tiedä kuinka tuloksiin päästään ilman kilpailua kilpailun suojaaminen infrastruktuuritasolla on tarpeen niin kauan kuin meillä on toimijoita, jotka ovat aktiivisia tukku- ja vähittäismarkkinoilla. Mikäli esittelijä on päättänyt eriyttää tämän alan, niin sitten tietenkin sääntelytarpeet ovat paljon alhaisempia, mutta näinhän ei ole. Uudessa lähestymistavassa esittelijä ehdottaa, että erotetaan toisistaan erittäin suuren kapasiteetin verkko Yritämme vielä ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa muille verkoille, ottaen huomioon, että kyseessä on avain tavoite, Uskon, että sitä olisi tavoitettava, toteutettava kaikkialla. En ymmärrä, miksi se olisi nyt vain tässä yhdessä osassa. Se vaikuttaa tarkoittavan, että tämä erityisotsake Sä todetaan, että ainoa tapa investoida erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin on yhteisinvestointi. Minä en ole tästä kyllä yhtä mieltä. Radiotaajuuksista ymmärrän, että esittelijä laajentaa. Keston 30 vuoten en voi olla yhtä mieltä tästä laajennuksesta, koska näin lukimme, lukitsemme itsemme tähän, vaikka uusi teknologia toisi uusia mahdollisuuksia radiotaajuuksien parhaaseen käyttöön. Tässä olisi huomioitava myös radiotaajuuksien sekundäärinen sekundaariset markkinat, niin että vältetään tällainen lukkeutuminen sitten palveluissa. Ei anneta selkeitä määritelmiä. Suurin osa palveluja koskevat asiat kuuluvat IMCO-valtuuksiin, mutta täällä on kuitenkin yhteen toimivuus ja muut seikat, jotka kuuluvat meidän toimivaltuuksiimme, joten kyllä tähän vähän selvityksiä tarvitaan erityisesti jotta säännöstä olisi se johdonmukaisuus ja jotta myös digitaalisen sisällön direktiivi ja muut direktiivit huomioidaan. Kiitoksia. Ja Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Reimon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että tämä on tärkeä paperi ja olen samaa mieltä siitä, että esittelijä teki erittäin hyvää työtä tässä ensimmäisessä luonnoksessa. Monet tarkistuksista tekevät kielestä tarkempaa ja selkeämpää kuin komission alkuperäisessä tekstissä. Meidän pitäisi mennä tähän suuntaan. Minulla on muutama huomautus. Ensimmäinen on se, että määritelmät, joita komissio on esittänyt, Mm, e, ovat vanhentuneita ja meidän täytyy saada uusia määritelmiä, tarkempia ja työstää näitä. Niitä ei ole tämän hetkisen tilanteeseen, eikä niitä ole tarkistuksissa mainittu. Meidän pitäisi nyt tehdä työtä, saada selkeyttä sille, mitä me haluamme säännellä, koska muuten me vaikutamme sellaisiin asioihin, mihin emme haluaisi vaikutettavan. No sitten toinen asia on se, että kun kyse on infrastruktuurista ja palveluista, niin mielestäni kilpailun tulisi keskittyä infrastruktuuriin enemmän kuin vähittäismarkkinoihin. Meidän täytyy keskittyä tähän. En nyt näe sitä tässä mietinnössä tällä hetkellä. Ja tämä sitten johtaa myöskin käyttäjäoikeuksiin, eli kolmanteen asiaan koko teollisuus menee kohti vertikaalista integraatiota. Meidän täytyy nyt myöskin puhua käyttäjäoikeuksista, kun puhumme televiestintäteollisuudesta, mitä tietojen kanssa tapahtuu, mikä on sallittua, miten niitä sallitaan käytettävän, eh, eri ehdot ja niin poispäin. Me tarvitsemme tarkempaa työtä seuraavien viikkojen aikana tämän parissa. Ja sitten viimeinen asia, kun kyse on radiotaajuuksista, niin en ole myöskään vakuuttunut siitä, että pidempi aika toisi lisää kilpailua ja suurempia etuja loppukäyttäjille. Ja en ole tästä vakuuttunut näistä pidemmistä lisenssiajoista. Tässä kaikki minun puoleltani. Paljon kiitoksia. Sitten muut puhujat. Minuutti per puhuja. Ensimmäiseksi edustaja Blanco Lopez. Muchas gracias, presidente. Yo también... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esitellä, es, onnitella esittelijää tästä työstä ja nopeudesta. Kaiken kaikkiaan olemme varmasti yhtä mieltä periaatteesta. Voisinpa jopa sanoa, että että no, erittäin suurin kapasiteettiverkko säätelyn kohteena yhdessä sen kanssa, että halutaan edistää kilpailua, investointeja ja syventää sisämarkkinoita ja kuluttajien oikeuksia ovat kaikki tässä mukana. Mitä tulee kuluttajan suojeluun, en ole yhtä mieltä komission ehdotuksesta, jonka mukaan harmonisoitaisiin ylöspäin. Sehän tarkoittaa joskus, että, että nykysuoja lasketaan joissakin jäsenvaltioissa. Sitten yleisöpalvelujen osalta ei pitäisi rajoittaa sidottua siihen, että näitä rahoitetaan julkisista varoista, vaan pitäisi voida käyttää myös muita mahdollisuuksia, kuten yrityksiä, jotka toimivat digitaalisessa ekosysteemissä. Edelleen, mitä tulee ehdot, esittelen ehdotuksen, jonka mukaan luettaisiin erillinen osasto koskien erittäin suuren kapasiteetin verkkoja, niin minulla on tässä varaumani. En tarkoita, että vastustan sitä, mutta minulla on tässä varaumia, ei niinkään tämän erityisosaston osalta sinänsä, vaan koskien niitä sääntöjä, joita siihen on tarkoitus ottaa mukaan ja mitä ei yleisvaltuutus, sääntö kaikkien sähkö, viestintää, digitaaliseen viestintään ja muuhun edellyttää minun mielestäni syvällisempää analyysiä. Kiitoksia.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 Äh, kokonaisaiheeseen, jonkin sanominen on melkein mahdotonta. Lähdenpä äh, alusta. Jos tämä on niin tärkeä aihe, niin meidän täytyy tehdä kaikkemme äh, kannustaaksemme tulevaisuuteen tähtääviin investointeihin. Me tarvitsemme luotettavat oikeuspuitteet, emme mitään lainsäädännöllistä hirviötä. Meidän täytyy löytää väline, jonka avulla varmistamme, että yritykset investoivat. Ja kyllä tässä nousee esiin useampia kysymyksiä. Ensinnäkin, miten voimme mahdollisimman nopeasti edistää tehokkuutta? Riittääkö tässä yksi investointi? investointimalli vai tarvitsemmeko useampia investointimalleja? Toiseksi, eh, mitenpä kysymys teknologianeutraaliudesta. Onko parempi panna kaikki yhden kortin varaan vai eikö meidän pitäisi avata paljon enemmän mahdollisuuksia, jos haluamme edistyä nopeammin? Tässä on löydettävä tasapaino. Kummallekin on argumenttinsa, mutta jos haluaa innovatiivisen tehokkaan infrastruktuurin, joka vastaa tulevan digitaalisen yhteiskunnan tarpeita. Hänen on oltava nopea, mutta mutta hän tarvitsee myös parhaan infrastruktuurin ja mietintöluonnoksessa on vielä parannettavaa, mutta muuten mielestäni esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä. Kaikki muut asiat mainitsen sitten seuraavalla kerralla. Kiitoksia sitten kollega Högmark. Thank you very much. Paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin esittelijälle hyvin monimutkaisesta vaikuttavasta työstä. No, täällä on kolme tärkeää asiaa, joita tulisi korostaa. Ensinnäkin, mitä tulee kapasiteetteihin. Meidän täytyy olla realistisia. Ja jos meillä ei ole riittävän hyviä korkeatasoisia kapasiteetteja, me emme voi toimia 5Gn suhteen. Ja me näemme ongelmia Äh, jakolinjoja Euroopassa, koska toiset maat etenevät nopeammin ja toiset hitaammin, ja tämä aiheuttaa ongelmia meille kaikille. Tästä syystä uskon, että riippumatta siitä, miten muotoilemme tämän teknologian neutraalisuuden, meidän täytyy äh, varmistaa, että meillä on kapasiteetteja äh, kuitujen osalta. Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja ajatella näitä tavoitteita. No sitten toinen asia liittyy investointeihin varmasti erilaisia liiketoimintamalleja tullaan näkemään ja tämä on tärkeää myöskin eri infrastruktuurien kehittymiselle, mutta tärkeää on se, että meillä on oikeusvarmuus. On hyvä tämä 30 vuotta, 25, mutta se on hyvä, jos meillä on nämä väylät julkiselle käytölle. No minä olen nyt käyttänyt jo tässä ja haluaisin nyt sitten päättää toivottamalla esittelijälle oikein paljon lykkyä tykö. Yes, next one is Mr. Nika. Bravo Gunnar. Sitten seuraavaksi edustaja Nika. Kiitoksia puheenjohtaja. Jokaisen mietinnön tarkoitus on, että meillä on edistyksellisempi näkemys kuin komissiolle. Ja tämä mietintö voi siihen sinä onnistua, jos esittelijän, varjoesittelijän työ johtaa siihen. Ja muutamia huolenaiheita, ei niinkään vähäisiä, jos niitä ei ratkaista, niin se johtaa siihen tilanteeseen, että meidän ryhmämme on hyvin vaikea tukea tätä mietintöä. Mainitsen tässä suurikapasiteettiset verkot, kollegani Mia Pertala sanoi, mitä ongelmia tässä on, mitä huolia tässä on, mutta viisi G on 2020 kaupallisesti eh, käytössä, mutta meillä ei ole sitä tässä mietinnössä. Ei mitään velvoitteita. Huomenna pitäisi määritellä eh, tämän mm, alku. Ja äh, sitten määrään pitäisi olla maksimissaan 2019. Muuten huomaamme vain, että ollaan taas jo pidemmällä kaikella ystävyydellä en usko, että ne ehdotukset, joita on tehty, tukevat e, investointeja, jotka varmistavat luottamuksen. En usko, että tämä on hyvä ratkaisu rajat ylittävä yhteensopivuus on poistettu tästä, komissio on poistanut sen tästä. Tämähän luo kaauksen ja tulee aina olemaan konflikteja, joita kukaan ei ratkaise. Kansalliset sääntelyviranomaiset, minä en ole mikään heidän faninsa, mutta jos jälleen on ongelmana se, että kuka kunnioittaa kuluttajan oikeuksia, Mitkä ovat näiden verkkojen tehokkuus ja kehitys kansallisella tasolla, niin on kyllä hyvin paljon kysymysmerkkejä. Toivottavasti esittelijä ratkaisee nämä niin, että saamme mietinnön, jota voimme tukea. Enemmänkin olisin halunnut sanoa, mutta minuutissa ei voi ehdi enempää. Ja, okei. Okay. Uh, bedank mich. Kiitoksia. Kyllä, meidän täytyisi pohtia tavoitteiden asettamista parlamentissa. Miten me tässä 5G-kysymykset ja lasikuitukysymykset hoidamme täällä? Ja sitten Axel Fosson viimeinen puhuja tässä puhujaluettelossa. Kiitos Paul. Olen esittelijä Jurissa tästä aiheesta. Ja pohdin tässä, että kun näytän tätä komission ehdotusta, niin, onko tässä mitään realistista pohjaa? Meidän täytyy pohtia, miten innovatiivisia me haluamme oikeastaan olla ja mitä tänä päivänä viestintä oikeastaan tarkoittaa. Jos me ymmärrämme tämän ainoastaan vanhalla tavalla, siten että valitaan jotakin, niin sitten olemme taas päätyneet menneisyyteen. Nykypäivän viestintä on mahdollista monilla tasoilla. Se ei liity ainoastaan numeroihin, vaan eri viestintäväyliin, kommunikoidaan autosta käsiin ja sitten kommunikoidaan robottien kanssa, joten mielestäni tässä täytyy nyt olla jonkinnäköinen esitys siitä, että mitä tämä viestintä tarkoittaa, ja totta kai tämän täytyy olla yhteen sopivaa tämän e-privacy-direktiivin tai asetusehdotuksen kanssa, sillä muuten emme voita tulevaisuuttamme, jos me ainoastaan jämähdämme tietyille rajoille jos haluamme toimia teknologianeutraalisti, innovaatioystävällisesti ja tulevaisuutta silmällä pitää, niin meidän täytyy pohtia myöskin eri tavoin, mitä viestintä tarkoittaa. Se tarkoittaa myöskin sitä, että täytyy pohtia eri tavalla esimerkiksi, että tässä ei riitä yksi malli, vaan täytyy teollisuudelle antaa myöskin erilaisia mahdollisuuksia. Ja tämä määritelmä e-privacy-direktiivin tai asetuksen kanssa pitäisi jättää tällaiseksi. Kiitoksia. Sitten pääsemme Euroopan komissioon. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Näen siellä herra Veelanin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin merkittävistä panoksista Euroopan parlamentin kannan muodostamisessa koskien meidän ehdotustamme. Tietenkin olemme tyyty, tyytyväisiä hänen lähestymistapaansa ja kommentteihin koskien useita kohtia ehdotuksessamme. Olemme tyytyväisiä kaiken kaikkiaan näistä puheenvuoroista tässä valiokunnassa tänä aamuna. Tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita koskien näitä liitettyjä kattavuusasioita ja verkkoja ja on keskityttävä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin. Tämä tulee olemaan keskustelun ytimessä. Haluamme siihen itsekin osallistua ja varmistaa, että samalla kun pidetään kiinni teknologian periaatteista lähestymistavassa investo, in, kannustetaan erityisesti korkean riskin investointeihin, jotka palvelevat kaikkein kaikkein vaativimpia tarpeita, paitsi yksityisellä myös yrityssektorilla. Tässä ovat mukana myös monikansalliset yritykset, joiden on saatava aikaan äh, kilpailukykyä äh, sisämarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä esittelijän kunnianhimoisista tavoitteista koskien langattomia verkkoja. Nämä ovat hyvin tärkeitä rakennuspalikoita, kun seuraavan sukupuolen polven langattomat palvelut Euroopassa otetaan käyttöön Euroopassa 5G-verkoston kautta ja koko ajan keskitytään siihen, että pidetään kiinni markkinasääntelyistä ja markkinavallasta, jotka ovat hyvin koettuja periaatteet ja ovat ennakoittavuuteen ja varmuutta markkinoilla. Samaan aikaan on pyrkimyksenä yksinkertaistaa ja lähettää sääntelytyötä tällä alalla. Kiitoksia. Ja recht herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Pilar de Castillo vielä, esittelijä. Yeah, I'm going to use eh, now my mother language. Nyt käyttäisin omaa kieltäni. Gracias, eh, muchas gracias a todos por... Suuret kiitokset eh, kaikille näistä puheenvuorosta ja pyynnöistä näistä huolenaiheistakin, joita esititte. Kollega Annikkakin näistä puhui. Nyt juuri olemme siinä vaiheessa, jossa on jaettava näkemyksiä, käytävä keskustelua, tehtävä tarkistuksia ja ratkaistava niitä huolia, joita jossakin tapauksessa meillä on. Ja joskus ne johtuvat vain siitä, että emme ole voineet keskustella asioista. Kuten aina, minulla on täysin avoin asenne koskee mitä tahansa näkökohtaa, mistä tässä on kysymys. Ja mitä siis tässä komission ehdotuksessa tai mietinnössäni on mukana. Haluan, että niistä avoimista keskustellaan. Monet näistä asioista tulevat, tulevat muuttumaan prosessin aikana. On tärkeää, että ne, para, että ne muuttuvat parempaan päin ja että voimme esitellä mietintöluonnoksen neuvostolle, joka olisi johdonmukainen ja jonka kautta voitaisiin todella menestyksekkäästi lähteä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kaikkihan tietävät, mistä on kysymys, koska niissä ollaan oltu mukana aikaisemminkin. Sitten vielä muutama asia. Varmaankin on ollut vielä ajan puutetta, että ole ehkä ehtineet kokonaan lu- lu- lukemaan näitä rauhassa. Täällä mainittiin näitä malleja, yhteisinvestoinnit, jotkut ilmeisesti tuon tulkitsevat sen ainoaksi malleksi. Minä nimenomaan tarkoitin, että että otetaan mukaan joustavampi näkemys ja puhutaan niistä kauppasopimuksista, joita, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joihin vaaditaan yhteisinvestointeja, joita tiettyjä velvoitteita ei olisi, niin, niin nämä sidosryhmät voitaisiin myös huomioida. Ei ainoastaan otettaisiin huomioon siis yhteisinvestointimalleja, kun komission ehdotuksessa vaikutti, vaikutti siltä, että se olisi ollut ainoa mahdollisuus. Erittäin suuren kapasiteetin verkosta vielä. Puhun vain näistä asioista nyt, kun täällä on muitakin lainsäädäntöehdotuksia tulossa paketissa, josta vielä keskustellaan, enkä halua käyttää paljon aikaa erittäin suuren kapasiteetin verkoista. Tulen Espanjasta, se on maa, jossa on todella kuitua otettu käyttöön laajasti viime vuosina suhteellisesti e- Espanjan aivan kärjessä. Tässä on eri syitä. En halu, minua ei mitenkään ehdollista nyt tämä oma tilanteeni, kun ehdotan mitä ehdotan, eli että huomioidaan teknologian neutraalius kuitu täällä mainitaan ja se on määritellyissä ja se on johdatosan kappaleissa ja täällä on selvä viite siihen, että tämä on tänä päivänä teknologia, jolla parhaiten voidaan päästä erittäin suuren kapasiteetin verkon tavoitteisiin, mutta olen valinnut tässä määritelmän keskustelua varten, jossa ei niinkään korosteta yhtä tiettyä teknologiaa, vaan siinä korostetaan tavoitteita, joihin millä tahansa teknologialla olisi päästävä. Eli ne, jotka eivät pysty tuohon suuntaan menemään, niin, niin, niin niin, että, että, että että, että kun näin tavoitteisiin päästä, niin sitten tulisivat Berek ja kansalliset sääntelijät arvioimaan tilannetta Tilanteet vaihtelevat paljon Vasta toiseen. Meidän on annettava vähän marginaalia teknologisessa mielessä niin, että voidaan ottaa mukaan enemmän asioita. Ja myös teknologia kehittyy nopeasti ja pian meillä on jo uusia kehityskulkuja edessämme. Tämä oli siis syy sitten lopuksi vielä sähköisen viestinnän palveluiden määrittelemistä. Jotkut ovat tässä keskustelussa sanoneet, että Tarvitaan vain yleinen määritelmä, eikä mitään alajaottelua näitä, koskien näitä numeron perustuvia ja muita palveluja, ja niin kuin komissio nyt tekee. Toiset taas ovat sitä mieltä, että yleisvaltuutus ei ole kyseenalaistettavissa, vaan äh, on keskusteltava, pitääkö sitä soveltaa vai ei. No tämä on keskustelu, jota me, meidän on käytävä. Minusta tämä oli hyvä alku, kun aloitetaan tuosta komission äh, lähestymistavasta ja yleismääritelmästä, mutta tietenkin kaikki on avoinna päätöksenteko varten. Kaikkein tärkeintä on se, että meillä olisi vahva, johdonmukainen sopimus, joka nautti laajaa tukea. Olen täysin teidän käytettävissänne niin, että voisimme perusteellisesti keskustella kaikista niistä asioista, joista on keskusteltu. Kyllä me tässä onnistumme, olen aivan varma siitä. Herzlichen Dank. Äh, Oikein paljon kiitoksia esittelijälle. No, minulla on nyt tehtävänä selittää tässä uudet säännöt. No, työjärjestyshän on muuttunut ja meillä on 104 kautta kolme sääntöä, jota työjärjestykseen mukaan sovelletaan. Se on tämä uudelleen laadinta sääntö ja haluaisinkin kertoa että kun ajatellaan tarkistusten esittämistä, niin tämä on 4. 4. huhtikuuta kello 15 mennessä tapahduttava, mutta tässä kuitenkin proseduurissa todetaan, että tarvitaan perustelut tarkistuksille, nekin täytyy toimittaa. Ja budjettimenettelyssähän on sama, sama tapa, eli tarvitaan näitä perusteluja sihteeristö tulee lähettämään sähköpostia, missä on yksityiskohtaisesti sitten kerrottu, miten uusi työjärjestys sitten vaikuttaa tähän uudelleen laadintaprosessiin. Sitten pääsen seuraavaan kohtaan. Kyseessä on Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin. Kyseessä on BEREC. Tämä on yksi niistä aiheista, joka koskettaa meitä hyvin vahvasti myöskin yhteistyötä Berekiin ja Esan välillä on tärkeää, varsinkin kun ajatellaan älykkäitä verkostoja ja ne tarvitsevat älykästä hallintaa. Ja tämä liittyy sitten myöskin digitaalisiin sisämarkkinoihin ja näin ollen keskustelu Berekistä on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tavo- tavoitteita, tulevaisuuden tavoitteita, ja haluaisin tässä ensimmäiseksi antaa ECRn esittelijälle Efsen Tosenovskille puheenvuoron. Hänelläkin on neljä minuuttia aikaa esitellä tämä aihe. Ole hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Te mainitsitte jo useita asioita, jotka ajattelin sanoa, joten kommentoin vain tätä mietintöä, jota käsittelemme tänään. Kuten tiedämme, tämä nykyinen jako Berekin ja Berek-virastoon perustuu kompromissiin, josta on sovittu neuvoston kanssa, ja nuo neuvottelut olivat vaikeita. Vuodesta 2009 meillä on mielestäni ollut tarpeeksi kokemusta siitä, miten tämä jako toimii, ja me näemme, että Berek toimii erittäin hyvin ja tekee hyvää työtä. Berek tar- Berekin toimistot mm, tämä tukivirasto on myös vakautettu ja palaan tähän myöhemmin. Nyt pystytään hyödyntämään kansallisten sääntelijöiden kokemusta Euroopan tasalla ja se toimii erittäin hyvin ja hyvin ammattimaisesti. Uusia tehtäviä on nyt tulossa, erityisesti ne, jotka liittyvät verkkovierailuun tai tähän kodin, josta juuri keskustelimme ja johon palaamme aina uudestaan. Nyt peruskysymys on se, että pitäisikö meidän muuttaa tätä hyvin toimivaa rakennetta. Minä olen vakuuttunut, että ajatus yhdistää BEREK ja BEREK-virasto johtaisi suuriin hankaluuksiin. Ja minun ehdotukseni, joka muuttaa komission ehdotusta, minä en suosita kulkemaan tätä tietä. Annetaan sääntelijöiden pysyä riippumattomina ja itsenäisinä, koska tällä tavoin voidaan varmistaa ammattimaisuus ja vakaus. Luotetaan Berekkiin, että se pystyy kantamaan nämä ylimääräiset tehtävät mutta luodaan samalla sellaiset olosuhteet, että ne pystyvät siihen. Olen myös vakuuttunut siitä, että verekin pitäisi pysyä komission suoran vaikutusvallan ulkopuolella. Ei pitäisi nyt sekoittaa tätä tämänhetkistä toimielinten välistä tasapainoa, koska se oli hyvin vaikea saada aikaan. Tietenkin on aina tilaa parannuksille ja tehokkaammalle työlle, ja tähän suuntaan minun mietintöni tähtää pitäisi löytää hyvä tasapaino sen välillä, mikä on parasta nykyisessä toimivassa rakenteessa. Ja sitten on huomioita hyödyllisiä elementtejä komission ehdotuksesta. Siellä on elementtejä, joita todella tuen. Komission ehdotus on hyvä joissain aspekteissa. Esimerkiksi Berekissä on yhteysverkosto, jolla on tärkeä rooli Berekissä, mutta sitä ei ollut katettu tässä vuoden 2009 asetuksessa myös hallintoneuvosto ja hallintojohtaja olivat paremmin linjassa asetuksen kanssa. Mitä tulee hallintojohtajaan, niin ehdottaisin, että pidämme kiinni parlamentin linjasta. Se oli osa tärkeää kompromissia neuvoston kanssa. Sanoisin korottaa joitakin komission ehdotuksia berek virastosta ne saavat täysin Niin Uudet tehtävät Berekille tarkoittavat tietenkin, että Berek-virasto äh, tulee äh, saamaan joutumaan vastaamaan suurempiin vaatimuksiin ja siksi haluaisin, että sen äh, henkilökuntaa lisätään. En haluaisi nyt keskustella uusista tehtävistä, jotka liittyvät tähän koodiin, jotta BEREK-asetusta ei tarvitsisi muuttaa myöhemmin, kun uusi tehtävä lisätään EU-lainsäädännössä. Siksi äh, korvasin tämän pitkän tehtävälistan tällaisella yleisemmällä viitteellä. Me näemme, että Asiat muuttuvat hyvin nopeasti, uusia tehtäviä syntyy, joten ei olisi hyvä, että täytyisi koko asetusta uudistaa tästä johtuen. Odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja uskon, että pystymme tekemään hyvän mietinnön. Ja Dank. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kaarin, olkaa hyvä. Eh, thank you very much. And... Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää edustaja Tosenovskia tästä mietinnöstä kaiken kaikkiaan. Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että periaatteessa olen hänen kanssaan yhtä mieltä. Jos sitä kautta, että luomme viraston, voisimme luoda markkinat, niin se olisi hienoa, jos se olisi näin yksinkertaista. Me katsomme energiapuolta, me tiedämme, että meillä on ESA ja tiedämme, että meillä ei ole sähkön osalta mitään sisämarkkinoita, se ei toimi. Tämä on osalta koko pakettia, jota työstämme täällä. Se, että luodaan markkinat, ei tarkoita sitä, että pitäisi myöskin luoda virastoja. Viraston luominen ei tarkoita sitä, että saadaan markkinat. Nämä ovat ehkä rinnakkaisia asioita, joita pitäisi tehdä. No digitaalisella puolella tässä on tämä sama rinnakkaisuus myöskin energian osalta, mutta yksi asia, jota me aina ymmärrä, on se, että miten markkinat toimivat ja miten ne eivät toimi, missä ovat sääntelyongelmat, missä ovat kilpailun tai kilpailun puutteeseen liittyvät ongelmat ja mitä voitaisiin parantaa. Meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että selvitämme sen, että mitä nyt oikeastaan tapahtuu. Ja tässä kohtaa olen samaa mieltä edustaja Tosenovskin kanssa. Kysymyksen tulisi olla, että miten me voisimme vahvistaa Berekin toimintaa, että mitään hallintopuolta ei uudistettaisi ja tässä on tärkeää, ja olen siinäkin samaa mieltä, että tarkoituksena on vahvistaa BEREK, BEREKiä eh, niin, että, ja myöskin tarjota enemmän rahaa niin, että saataisiin enemmän henkilöstöä, eh, jotka hoitaisivat näitä tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi markkinavalvonta on yksi näistä tehtävistä muiden joukossa. Olen samaa mieltä Tosinovskin kanssa, mutta en ole täysin samaa mieltä komission kanssa tavoitteen ei tulisi olla ainoastaan viraston luominen. No ehkäpä myöhemmin voi olla hyviä syitä tehdä tälle, vaan nyt pitäisi vahvistaa ja parantaa toimintakykyä niin, että voisimme varmistaa, että meillä on mahdollisuus saada digitaalisella puolella myöskin sisämarkkinat aikaiseksi. Ja tässä kohtaa pitäisi lisätä rahoitusta ja vastuualueita ei luoda, tai siis ei tehdä mitään hankaluuksia siinä suhteessa, että luotaisiin uusi virasto. Tämän halusin sanoa. Kiitokset edustaja Tosinovskille ja todella laajasti olen hänen kanssaan yhtä mieltä asioista. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Krell. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä hänen mietintönsä esittelystä. Minä tuon vähän eri näkemyksen tähän keskusteluun, koska minun ryhmäni periaatteessa tukee komission ehdotusta. Me pidämme hyvänä sitä, että aikana, jolloin meillä me olemme menossa kohti televiestinnän sisämarkkinoita, myös sopeutamme hallintoa ja minun mielestäni tämänhetkinen Berekin ja Berekviraston toiminta ei riitä äh, näiden tehtävien hoitamiseen. Jos katsotaan nykyisen viraston rakennetta ja tämä laittaa katsoo komission ehdotusta, niin huomaa, että tämä tarkoittaisi vähemmän byrokratiaa, menettelyt olisivat avoimempia ja BEREC pystyisi todellakin ei vain antamaan lausuntoja, joihin on päästy konsensuksessa, vaan BEREC pystyisi myös tekemään päätöksiä. Ja kyllä meillä on ollut tapauksia, joissa olisin toivonut, että BEREC nyt jo voisi tehdä päätöksiä eikä vain suosituksia. Se se, mikä on totta, ja esittelijä sen sanoi, BEREK ja kansalliset ähm, sääntelyviranomaiset, niiden riippumattomuus on taattava. Tämä on erittäin tärkeä asia, jossa meidän on työstettävä tätä komission ehdotusta. Ei voi olla niin, että komissio asettuu kaiken yläpuolelle ja sitten määrää äh, suunnan äh, sääntelyvirastolle. Kyllä äh, Tätä on työstettävä, mutta kun elämme muutoksen aikoja, niin tässäkin on pystyttävä vastaamaan uusiin haasteisiin. Tuen esittelijä kovasti siinä, kun hän sanoi, että tietenkin Euroopan parlamenttia ei voida jättää ulkopuolella. Se vaikuttaa ähm, se ei vaikuta instituutioiden riippumattomuuteen mitenkään. Kyllä meidän on vaadittava, että me pääsemme osallistumaan. Kovasti odotan keskustelua ja toivon, että näkemyseroista huolimatta lopulta voimme saada aikaan yhteisen hyvän mietinnön. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Kreel. Seuraavaksi edustaja Kallas Alde. Kiitoksia. Ymmärrän, että esittelijän avainviesti on se, että ei pitäisi olla mitään virastoa tai varsinaista virastoa. Ymmärrän tämän, mutta olen myös paljon yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Ryhmäni ei ole kovin kiinnostunut euro, siitä, että Euroopan veronmaksajien rahoja käytetään tällaisen keskustelun olen kyllä tutkinut Perekin kertomuksia, jotta ymmärtäisin paremmin, mitä ongelmia tähän koodiin liittyy. Ja kaikissa näissä kertomuksissa Perek mm, vetoaa kansallisiin ratkaisuihin, sanoo, että meillä pitäisi olla kyllä eh, no, mahdollisuutta ottaa huomioon kansalliset tilanteet. Monissa tapauksissa tämä pitää paikkansa, mutta tähän liittymänsä reportit OTTn osalta ja esineiden internetin mahdollistaminen. Tässä on aika vaikea ymmärtää, miten kansalliset ratkaisut voisivat olla parhaat ratkaisut, että saataisiin mittakaava hyötyä aikaan. Kun tässä puhutaan niin liike- yrityksistä, jotka toimivat rajat ylittävällä tavalla, yritykset yritykselle tavalla, esimerkiksi sanotaan, että EUn sääntöjä ei mitenkään samalla tavalla tulkita kaikkialla Euroopassa, joten uskon, että nykytilanne ei ole mikään vaihtoehto, jos haluamme, että Berek edesauttaisi saataisiin tehokkaassa, paremmin ähm, toimivien ähm, sisämarkkinoiden toiminnassa. E, tietenkään näille ei luoda sisämarkkinoita, olen yhtä mieltä kyllä edustajan kanssa tässä mielessä, mutta tavoitteena on kuitenkin sisämarkkinoiden parempi toiminta. Berekillä pitäisi olla merkittävämpi rooli palveluiden, radiotaajuuksien, rajat ylittävien ritojen ratkaisun ja yhdenmukaisen EU-lainsäädännön tulkinnan osalta. Meidän pitäisi olla myös vari, varovaisia, kun ajatellaan Perikin eh, ja koodin väliä. Se antaa joustavuutta kansallisille sääntelijöille, niin että voidaan mahdollisimman hyvin jo, jo, johtaa kilpailua ja, ja, ja saada aikaan verkot. Tarvitaan myös sen verrokin parempaa kontrolli. Minun eh, ryhmäni on aika vaikea hyväksyä tällaista lähestymistapaa, jossa ei ole mitään kunnollista EU-tason hallinnointia. Edelleen ehdotusta vastustetaan lähinnä siksi, että siinä komissio saa vahvemman roolin Berekin sisällä. En usko, että Berekin pitäisi olla mikään komission satelliittiin, kun kansallisen ja Euroopan tason yhteistyö ovat aivan avien asemassa televiestinnän puitteista se tarvitsee sen omistajuuden, mutta me tarvitsemme rakenteita, joilla voidaan eurooppalaisella tavalla puuttua sisämarkkinakysymykseen sen sijaan, että, että toimittaisiin alimman yhteisen nimittäjän mukaan. Toivon, että esittelen avon keskusteluille ja odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Joo, danke Frau Kallas. Next uh, is... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Reimon. Thank you. Uh... Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijää tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Mielestäni meidän pitäisi sekoittaa kahta asiaa. Ja kyseessä ovat verekin tehtävät ja sen rakenne, koska ole järkevää puhua ensin rakenteesta ja sitten tehdä päätös, että mitkä olisivat verekin tulevat tehtävät, jos me emme muuta tehtäviä, jos emme siirrä verekille enemmän toimivaltuuksia, niin ehkäpä sitten tuo rakennekaan ei ole niin tärkeää. Ja jos sitten taas se BEREC saa paljon tehtäviä ja toimivaltuuksia, niin sitten totta kai me tarvitsemme riippumattoman järjestön ja täytyy taata sen riippumattomuus. Ja sitten meidän täytyy puhua resursseista. BEREC on niin vahva kuin sen saamat resurssit. Ja tämä tietysti eroaa jäsenvaltiokohtaisesti, jos me voimme tarjota kannustimia ja järjestää Berekin sillä tavalla, että kaikki 28 eh, jäsenvaltiot ovat sitoutuneita antamaan sille resursseja. Ja että sitten se voi tehdä parempaa ja vahvempaa työtä, niin sitten olemme oikealla tiellä. Kaiken kaikkiaan tämä on meidän näkemyksemme mukaisesti paketti. Jos me pyrimme rakentamaan vahvan järjestön, jolla on paljon kompetensseja ja paljon tehtäviä, niin tukisimme sitä, tukisimme riippumatonta tahoa, johon poliittinen puoli ei juurikaan päässi vaikuttamaan. Niin, paljon kiitoksia kollega Reimon. Seuraavaksi kollega Nika. Kollegi Nika. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin sanoa erään periaatteellisen asian. Uskon, että on tärkeää, että määrittelemme, mitkä ovat Berekin tehtävät ja mitkä kansallisten viranomaisten tehtävät. Ähm, Tässä äh, politiikka ei, ei kuulu näille viranomaisille, se on parlamentin äh, tehtävä ja äh, samaan koskee kansallisia sääntelyviranomaisia on katsottava, mikä on hallituksen ja parlamentin tehtävä. Vähän aikaa sitten kansallisten viran viranomaiset yrittävät asettautua politiikan tilalle. Mitkä ovat kattavuusalueet ja muut. Tämä ne pitäisi olla sääntelyviranomaisen tehtävä. Sääntelyviranomainen panee täytäntöön, se on eräänlainen poliisi ja se toisaalta valvoo operaattoreita, toisaalta se varmistaa, että kuluttajan oikeuksia ei poljeta, että kilpailu on oikeudenmukaista ja reilua kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä täytyy olla hyvin selvää. Toiseksi ei saa myöskään olla liiallista sääntelyä. Sanotaan, että äh, sääntelyviranomaiset hyväksyvät jatkuvasti uusia sääntöjä. Tämä on liiallinen sääntely on yhtä haitallista kuin sääntelyn puuttuminen. Tässä on kyse äh, markkinoiden korrektiudesta ja uskottavuudesta. Ja sitten parhaat mallit, niistä on keskusteltava ja niitä on levitettävä äh, kaikille kansallisille sääntelyviranomaisille, jotta äh, ne hyödyntäisivät niitä. Kun hyväksyttiin eräs asia, niin sitten haluttiin, että sääntelyt äh, pantiin täytäntöön saman tien. 20 tässä oli kysymys Saksasta. 27 jäsenvaltio toimi tässä paremmin kuin Saksa. Kiitoksia. Ja Dank. Äh, Paljon kiitoksia. Sitten pääsemme komissioon. Täällä on herra Vesa Terävä, joka käyttää tähän puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and our thank- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen mietintöluonnoksestaan ja näistä vaihtoehdon esittelyistä. Kuten olette havainneet, niin nämä ovat jossain määrin erilaisia kuin meidän ehdotuksessamme. Ehkä kaikkein tärkein asia komission näkökulmasta on se, että olemme ottaneet tämän tai, ta, toimielinten välisen mm, lähestymistavan viranoston osalta, että mukana ovat nämä lainsäätäjät, mutta olemme tietenkin valmiita keskustelemaan yksityiskohdista Berekin yhteydessä. Erityisesti komission ehdotuksessa ei ole tarkoitus vähentää Berekin riippumattomuutta – tai, tai mitään rinnakkaisia ehdotuksia tehdä tämän koodin osalta, mutta kun vaikuttaa siltä, että meillä on laaja konsensus siitä, että Berekille on tulossa uusia merkittäviä tehtäviä, niin tarkoituksena on tehostaa Berekin toimintaa ja muiden muassa tällaiset hybridirakenteet, jotka ovat hyvin monimutkaisia, niitä voitaisiin merkittävästi yksinkertaistaa ja näiden kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja taidot ovat tietenkin merkittävä resurssi edelleen Berekille, mutta mikäli lisäresursseja kohdennetaan Berekille ja merkittäviä resursseja, niin että, että olisi tällainen enemmän eurooppalainen lähestymistapa, niin tässä tapauksessa Berekin hallinnossa ja yhteistyörakenteessa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa on pidettävä huoli siitä, että voidaan teho, toimia tehokkaammin ja Eurooppa suuntautuneisimmin. Herzlichen Dank. Äh, paljon kiitoksia. Esittelijä vielä lopuksi. Ähm, ja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset kaikille tästä avoimesta keskustelusta. Me oletimme, että suurin asia liittyy päätökseen, että pitäisikö muuttaa Berekin institutionaalista asempaa, asemaa. Olen täysin tietoinen niistä kaikista uusista tehtävistä, joita Berek saa. Tästä syystä halusin laatia avoimen tekstin. En halunnut lisätä mitään erityisiä uusia tehtäviä tähän, vaan halusin jättää tilanteen avoimeksi. Kiitoksia, herra Karin, siitä, mitä sanoitte. Olen täysin samaa mieltä. Tämä oli juuri se ongelma, mikä meillä on edellä. virasto ei luo markkinoita. Meillä on jo 28 sellaista, mutta Tämän sanottuani, kun 28 kansallisen viranomaisen mielipiteet tuodaan yhteen, niin Berekistä on tullut todella merkittävä elin. Ja tästä syystä me nyt teemme parhaamme pitäksemme kiinni asiantuntemuksen tasosta ja myöskin riippumattomuudesta tässä elimessä, jossa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat kertoa mielipiteensä. Edustaja Kreel myöskin viittasi joihinkin niihin ongelmiin, jos, joiden kohdalla olemme pyrkineet löytämään parhaat ratkaisut. No, tämä on kuitenkin avoin ehdotus. Ja mielellämme käymme keskustelua ja pyrimme ratkaisemaan näitä ongelmia, joita otitte esille. Mutta siihen, mitä edustaja Kallas sanoi, no, mielestäni emme kykene ratkaisemaan kaikkia ongelmia luomalla yhden suuren viraston, vaan se aiheuttaa lisää ongelmia ja keskusteluja parlamentissa liittyen kasvaneisiin kustannuksiin ja niin poispäin. Olen puhunut tästä tilanteesta ja rahoituksesta komission kanssa ja olen varma siitä, että keskustelut jatkuvat varjoesittelijöiden kanssa. Odotan yhteistyötä kanssanne ja pyrin täysin avoimella tavalla taisin omahvasti nyt löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut. Minulle kaikkein kriittisin asia on se, että perekin ammattitaitoa ja sen tekemää hyvää työtä ei saa kadottaa. Berek on saanut kovasti tunnustusta kansallisten sääntelyviranomaisten parissa. Ja se on arvokas. Jopa me parlamentissa tiedämme, miten tärkeitä Berekin kannat ovat, kun käsittelemme tällaisia monimutkaisia kysymyksiä, joten odotan todella yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisaika on 30. maaliskuuta kuluvaa vuotta. Tarkistukset, tarkaste, tarkistukset tarkastellaan 11.5. 11.7. toimitetaan sitten äänestys täällä valiokunnassa ja sitten päätetään äänestyksestä täysistunnossa. Sitten pääsemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G. Esittelijä on Michael Boni kansanpuolueesta. Edustaja Bonilla on nyt neljä minuuttia aikaa esitellä asia. Olkaa hyvä. Thank you very much. I would like to thank... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän ehdotuksistaan tähän mietintöön, koska meillä on ollut aikaa tarkistuksille. Olemme saaneet 250 tarkistusta ja uskon, että me parlamenttina olemme yhtenäisiä ja yhdessä haluamme saada aikaan koordinoitua 5G eurooppalaista toiselle toimintasuunnitelmalle. Ja voin sanoa, että tämä mietintö ja kaikki tarkistukset ovat linjassa, samassa linjassa, josta eh, keskustelimme, kun keskustelimme Äh, eurooppalaisen ja viestinnän äh, käytännössäännöistä ja monista muista kysymyksistä. Äh, on Viisi asiaa, joilla voidaan saada aikaa menestystä Euroopassa 5Gn käyttöönotossa. Ensinnäkin uusien sääntelypuitteet. Me tarvitsemme monien sääntöjen yksinkertaistamista. Niiden pitäisi olla tulevaisuuteen suuntavia, investointeja, innovointia tukivia, perustuen siihen arvioon, että me tarvitsemme infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua. Olemme lähettäneet viestejä käytännössäännölle. Me tarvitsemme eh, kunnollista elektronisen kommunikoinnin määritelmää ja suurikapasiteettia verkkoja. Pilar Castillo puhui tästä. Me emme ehdota tässä mietinnössä näitä määritelmiä, mutta varmasti yhdessä teemme työtä, kun sitten teemme tarkistuksia tähän, näihin käytännössääntöihin. Sitten toiseksi selkeät puitteet investointien kehitykselle, ennakoitavat, jotka perustuvat varmuuteen, pitkän aikavälin ratkaisuihin ja 25 vuoden lisensseihin. Olen kuullut, että jotkut kollegat haluavat pidempääkin äh, aikakautta. Meidän täytyy pohtia tätä. Meidän on huomioitava tulevia lisenssimarkkinoita ja niille äh, selkeitä ehtoja. Sitten 5G vaatii ähm, radiotaajuuksien harmonisointia tehdyille päätöksille. Me emme voi äh, lykätä asiaa enempää. Kaikki toimijat, jotka haluavat äh, kehittää omia verkkojaan, niiden pitäisi, kuten FTTTX, Wi-Fi, 5G äh, ja monet muut nopean kehityksen teknologiat. Meidän täytyy työskennellä vahvemmin yhteydessä gigahertsi taajuuksien suhteen 26, 28 myöskin yhteistyössä ASEAN-maiden kanssa, Japanin, Etelä-Korean ja amerikkalaisten kanssa. Me sanomme, että haluamme nopeita ja kunnollisia päätöksiä radiotaajuuksien jaosta ja hallinnoista. Sanomme tämä myös Berekille ilman minkäänlaista suositusta siitä, miten Berekin pitäisi toimia, mutta mm, sanomme, mikä tavoitteen pitäisi olla. Me emme puhu Berekistä yhtenä monista virastoista Euroopassa ilman nopeasti tehtyjä harmonisointia päätöksiä siellä eh, taajuudet, jossa verek voisi olla suurena tukena, niin emme pysty saavuttamaan 5G-tavoitteitamme. Joten meidän täytyy myös analysoida, millaiset kustannukset syntyy siitä, jos 5 g ei panna täytäntöön. Siitä syntyy tappioita taloudellemme, joten hyvä yhteistyö Berekin kanssa – ja Berekin hyvä yhteistyö kansallisten säätäjien kanssa on tärkeämpää kuin voisimme kuvitellakaan. Kolmas asia on vältettävä sirpaloitumista. On monia ulottuvuuksia sirpaloinnissa, alueelliset erot, kaupungin ja maaseudualueiden erot ja myöskin erot, jotka johtuvat radiotaajuuksien jakamisesta. Meidän on huomioitava kaikki nämä sitten. Hyvä tiekartta, tarvitsemme kunnan aikataulun, standardisoidun tiekartan jokaiselle alalle, joka perustuu teollisuuden vetämiin prosesseihin. Ilman tätä meillä ei ole 5 g onnistumiselle edellytyksiä. Sitten eh, tarvitaan teknistä standardisointia ja myöskin tiekartta investointien rahoittamiselle myös käyttäen julkista eurooppalaista eh, rahaa. Toivottavasti yhdessä varjoesittelijöiden kanssa saamme tämän mietintömme päätökseen ja välitämme jäsenvaltioille, alueille, kaikille sidosryhmille voimakkaan viestin, että parlamentti tukee kaikkia ponnisteluita saada aikaan 5G-verkkojen mm, mm, ripeä käyttöönotto. Minä tässä nyt valmistelen kompromisseja, sitten meillä on varjoesittelyjen kokous ja sitten me äänestämme näistä kompromisseista 25. päivä huhtikuuta ITRE-valiokunnassa, jos nyt oikein muistan. Ja, herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Werner. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä kohtaa haluaisin vielä kiittää oikein paljon kollega Bonia oikein hyvästä mietintöluonnoksesta Euroopan taho on syyskuun ehdotusten pohjalta antanut tälle oikein paljon hyvää vauhtia ja jäsenvaltioissa, mutta myöskin yrityksissä. Esimerkiksi Hannoverin Sebit messujen kohdalla myöskin Saksan liittohallitus ilmoitti, että PK-yritykset ja muut tärkeät asiat, esimerkiksi hallinnot, koulut, heikoilla maaseutualueilla saisivat tällaisia arvokuponkeja internetille gigabitti vauhdulla ja kau- Bohum. Bohumista tulee Saksan ensimmäinen gigabit, gigabitti kaupunki vuoteen 2018 mennessä. Tämä on jo erittäin suuri edistysaskel. Mitä tulee näihin 250 tarkistuksiin, niin uskon, että ne melko pitkälti ovat hyvin pitkälti yhteensopivia ja haluaisin tässä puhua neljästä asiasta, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä. Ensinnäkin eh, nopeus, eh, kilpailu ja kuluttajien edut ovat asioita, joista pitäisi puhua yhdessä. Ja nämä nopeustavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan silloin, jos meillä on kilpailu, ystävällinen sääntelykehys. Ja totta kai kuluttajat täytyy aina ottaa asian keskiöön. 5G-verkosto loogisesti on myöskin riippuvainen vahvasta taustainfrastruktuurista ja meidän täytyy todellakin keskittyä erittäin paljon lasikuitukysymyksiin. Totta kai myöskin muut tekniikat, ja haluan korostaa tätä, voivat täydentää tätä lasikuituinfrastruktuuria ja niiden täytyy näin tehdäkin. Ja sitten kolmaksi varsinkin maaseutualueilla – tarvitsemme mielestäni massiivista valtion tukea. Suurin osa investoinneista tulee kuitenkin eh, yksityisistä lähteistä ja tästä syystä meidän täytyy eh, tuleva kysyntä ottaa varhaisessa vaiheessa mukaan ja vertikaalisella teollisuudella on tähän mennessä ollut vaikeuksia eh, osallistua näihin eri aloitteisiin, joita 5G kehityksen mukana on. Ja tässä tarvitaan parannuksia neljänneksi, kun ajatellaan kaikkea sitä potentiaalia, jota tällä on kaikille innovatiivisille tuotteille, liiketoimintamalleille ja ylipäätään taloudelle. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että 5G-kehitys on tarkoitus saada eteenpäin kaikille kuluttajille. 5G täytyy näin ollen hyödyntää kaikkia eurooppalaisia riippumatta siitä, onko tämä nyt taajamissa vai maaseutualueilla. Ja nyt sitten mielelläni tässä jatkan yhteistyötä, niin kuin herra Bonikin totesi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Tosenovski, ECR. Mluvám paní kolegyni, která nemohla e, jako stínovou zpravodajku a... Pahoittelen sitä, että varjoesittelijämme ei ole paikalla. Arvostan suuresti esittelijän lähestymistapaa. Kyseessä on mietintö, joka on osa televiestintäpakettia. Paketti ei ole mitenkään erityisen helppo. Mietinnössä vahvasti keskitytään tulevaisuuteen. Määrittelemme tässä sääntöjä, jotka tulevat käyttöön tulevaisuudessa. Haluaisin todella tukea esittelemme. On tärkeää löytää yksinkertaisia sääntöjä, eikä sääntelypuitteista pidä tehdä alusta asti monimutkaisia. Tämä tietenkin johtaa siihen, että olisi saatava houkuteltua investointeja 5G-verkkoihin, jotka tulevat edustamaan täysin uudenlaista teknologista vaihetta. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että ympäristön on oltava ennakoitava ja selkeä investoijille. Olen yhtä mieltä myös siitä, mitä hän sanoi koskien Derekin odotuksia. Siellä on ollut kokemusta monista vaikeista vuosista menneisyydessä ja toivon, että sen avulla voi, voivat auttaa meitä kehittämään järjestelmän, joka johtaisi 5G-järjestelmiin. Kiitoksia esittelijään ja tuemme vahvasti suuntaanne tässä mietinnössä. Tämä on olennainen osa laajempaa te- pakettia, josta tänäänkin on puhu- puhuttu ja joka tänä vuonna hyväksytään. Kiitoksia. Ja Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Blanco Lopez, yksi minuutti. Muchas gracias, presidente. Compart- Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kaiken kaikkiaan yhtä mieltä komission näkemyksestä koskien gigabittiyhteiskuntaa. yhteiskuntaa olen kuitenkin tehnyt tarkistuksia tähän mietintöön, koska uskon, että jotta tähän päästään, on tärkeää välttää koronoinnin puute. Niin kuin 4 kanssa tapahtui, se johti eh, lykkäyksiin käyttöönotossa. Tänä päivänä teknologian kattavuus on 26 prosenttia, vain 36 prosenttia maaseutualueilla. Tästä juuri on kysymys. Olisi edettävä kohti osallistavaa yhteiskuntaa, jossa nopeus nopeat verkot kattaisivat koko unionin ja kaikki yhteiskunnan sektorit. Uskon, että tässä investoinnit koulutukseen ovat avainasemassa niin, että koulutetaan kansalaisia, jotka pystyvät käyttämään digitaaliteknologiaa ja lisäksi pystyvät ymmärtämään, mitä merkitystä niillä on, kun he toteuttavat perusoikeuksiaan. Ja tietenkin myös siksi, että saataisiin päteviä työntekijöitä työmarkkinoilla. Kiitoksia. Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Pilar de Castillo. Yksi minuutti vain, kun tämän Bonin eh, puheenvuoron jälkeen haluaisin korostaa yhtä asiaa, joka liittyy radio, radiotaajuuksiin. Hän korosti sitä, kuinka tärkeä, tärkeän se on 5G-verkkojen kehittämisen kannalta. Tässä minulla olisi jälleen kerran mainittava konkreettinen aihe, jonka olen kyllä maininnutkin, ja se koskee lupien kestoa. Ei ole mitään sellaista olosuhdetta, jossa suuret investoinnit eivät tarvitsisi pitkää käyttöaikaa. On otettava huomioon, että noin 57 gigahertsiä olisi tarvittaisiin lisää taajuuksia. Tämä edellyttää suuria investointeja. Parlamentti on hyvin johdonmukaisesti aina tukenut sitä, että laajennettaisiin, pidennettäisiin nykyistä kestoa. Se voi olla 20, 30 tai 25 vuotta, niin kuin äh, televiestinnän yksi sisämarkkinoiden kohdalla todettiin, mutta täällä oli kuulemistilaisuus ja täällä oli edustajia, äh, jotka edustivat äh, analysoijia ja investoijia ja Puhuttiin siitä, kuinka on tärkeää saada linkki investointien ja näiden investointeja kannustavien olosuhteiden välillä. Ja edustaja totesi, että radiotaajuuksien osalta lupien äh, kestoa olisi merkittävällä tavalla pidennettävä. Edelleen on olemassa mekanismeja, joiden kautta voidaan valvoa sitä, että mikäli radiotaajuuksia ei tehokkaasti käytetä, ne voidaan menettää. Tätä voidaan vielä vahvistaa, mutta on aivan välttämätöntä toimia näin kuin totesin ja toivon, että ne, jotka ovat tässä te- harjoituksessa tiiviimmin mukana. Toivon, että voimme käsitellä tätä asiaa objektiivisesti huomioiden radiotaajuuksien lupien kesto niin, että investointeja suojellaan. Pulanatri, please. Seuraavaksi sitten kumpula On the spectrum. Aivan lyhyesti. No, taajuuksien osalta meidän, tämä on tarkkaa työtä, meidän täytyy tehdä se säännöstön mukaisesti, nämä ovat kuitenkin äh, käsi kädessä, eli tämä äh, jakamistarve on otettu pois, äh, ja tämä ei ole niin kuin komissio ehdottu, ja sitten tämä inklusiivisuus, eli jos sitä ei käytä, niin se menettää, mutta äh, pyydetään ainoastaan, jos tuo okay, omistaja tekee tämä. Eli siis tarkistukset eivät mene käsi kädessä sen kanssa, mitä sanoitte. Meidän pitäisi katsoa tarkistuksia tai yksityiskohtia tässä kohtaa, mutta 5G ei ole sellaista viestintää, jota olemassa olevat operaattorit käyttävät, vaan uusia toimijoitakin tulee markkinoille. Haluan, että ne ovat eurooppalaisia. Äh, haluan, että digitalisaatio hyödyttää Eurooppaa, ei niin, että Aasia äh, tekee sitä ja äh, Yhdysvallat tätä. Meidän pitää saada tämä lisäarvo Euroopassa. Ei ole olemassa mitään standardeja 5Gn osalta, me emme voi päättää tästä, mutta kaikkia, joita minä olen kuullut, tämä mobiilisuus ei tässä riitä, vaan tarvitaan todellakin tälle eh, tuo selkä rankaa ja sen täytyy olla, niin kuin täällä todettiin, kuitu. On vaikea nähdä, että kupari, kuparikaapelit olisivat tässä tuo selkäranka. Meidän täytyy mainita tämä tekniikka, vaikka me haluamme olla teknologisesti neutraaleja tässä mielessä, mutta tämän selkärangan eh, eh, se täytyy saada joka paikka, No minä luin uutisista tuo valo, valokuitu, tämä oli 48 gigaa, mutta me tarvitsemme paljon kuituja, jotta olemme sitten tuon mobiilisuuden kanssa yhteydessä. Mutta sitten 5G tulevassa teknologiassa kaikkea ei voida tehdä vanhoin tavoin, ja tämä on vaikea sanoa investoijille, mutta pitäisi ehkä sanoa, että ei pitäisi enää sijoittaa sellaiseen, mikä on vanhentumassa. No sitten Etelä-Korea muut he tekevät tämän siten, että koko maa hyötyy tätä, mutta sitten Eriksson vihreistä, he haluavat, että kaikki kodit saadaan yhden gigan piiriin. No Euroopassa on eri nopeuksia, mutta meidän pitäisi nyt tehdä se, mikä on mahdollista, että voimme auttaa kaikkia jäsenvaltioita, jotta ne ovat mukana 5 g Ja, ja sitten on olemassa hinta sille, jos emme tee tällaisia hyviä päätöksiä myöskin Euroopan tasolla. Danke, Herr bitte. Sorry, I'm not with the, the translation. Anteeksi, minä en kuullut tätä tulkkausta. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta työstä ja haluaisin erityisesti äh, kiittää tästä integroidusta lähestymistavasta mietinnössä. Äh, tässä huomioidaan Euroopan yhteiskunnan erilaiset ulottuvuudet liittyen gigabittiyhteiskuntaan. Haluaisin ehkä nostaa esiin kaksi mielestäni tärkeää kysymystä. Ensinnäkin osallistuvuus. Osallistuminen on erittäin tärkeä. Ei kansalaisia voi jättää ulkopuolelle – tällainen kaksinkertainen ulkopuolelle jättäminen ei ole mahdollista. Osallistaminen on erittäin tärkeää. Se koskee myös kokemuksen laatua, ei niinkään teknologia, Teknologia kehittyy muutenkin. Internetin on oltava neutraali. Meillä täytyy olla paras mahdollinen neutraalius, mutta myönteisen kokemuksen pitää olla mahdollinen. Ja tässä haluaisin nostaa esiin, että että tämä aloite Wi-Fi for You voi olla hyvin tärkeä näiden ongelmien ratkaisemiseen. Tässä äh, yritämme luoda integroidun pilottihankkeen, joka vähentää eroja eurooppalaisten äh, kesken ja näyttää eurooppalaisille ja maailmalle, mikä Euroopan visio uuden digitaalisen yhteiskunnan kehittämisessä on. Ja sitten Euroopan komissio, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Bonille tästä laus- mietintöluonnoksesta. Tämä on hyvin oikea-aikainen, kun ajatellaan esimerkiksi äänestäjiä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan lainsäädäntötyötä, mutta ei ainoastaan sitä, vaan myöskin kun ajatellaan kaikenlaisia toimia, joita voidaan jo ilman yhteislainsäädäntöä saada aikaiseksi EUn tasolla teknisen harmonisoinnin kautta tai paikallisella ja kansallisella tasolla siten, että helpotetaan verkostojen käyttämistä tai kun ajatellaan yhteistyötä operaattoreiden ja uusien markkinaosallisten niin sanottujen vertikaalisten välillä, kun näitä, näitä uusia operaattorityyppejä. Mutta kuitenkin tärkeintä on se, että kaikille näille prosesseille asetetaan riittävä kunnianhimo, jossa keskitytään tarpeiden arvioimiselle vuoteen 2025 asti, ja komissio on pyrkinyt eriyttämään näitä, ajatellen 5 g ja kaikkia käyttäjiä. Tässä on tätä inklusiivisuutta mukana. Ja myöskin, kun ajatellaan kuluttaja, olivat he sitten yrityspuolella tai esimerkiksi julkishallinnon puolella. Ja toimet pitäisi perustaa tälle pitkän aikavälin näkemykselle ja konkreettiselle tarpeiden arvioinnille. Kiitos. Ja recht herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Sitten esittelijä Michel Boni. Charles, very briefly, thank you very much for... Ihan nopeasti. Kiitoksia kaikista näistä ehdotuksista, Olemme nyt kaikki tarkistukset ja me olemme yhteisellä tiellä saavuttaneet asettamassa yhteistä tavoitetta. Tärkeää on muistaa, koska tämä mietintö tulee olemaan aikaisempi kuin lainsäädäntö. Ja uskon, että pystymme hyödyntämään tätä mietintöä 5 g edistämisessä. Kuten mainittiin, se mikä Saksassa tapahtuu on tärkeää. Se on tärkeää, mikä huomenna Roomassa allekirjoitetaan ja siellä on kaikkien eurooppalaisten maiden edustajat, tämä yhteinen julkilausuma Äh, autonomisista autoista, joten on tärkeää luoda äh, tausta 5Gn yhteiselle ymmärtämiselle, koska sen jälkeen on helpompi kehittää äh, oh, yhteinen ohjaus 5Gtä varten ja tulevaisuutta varten, panna täytäntöön lainsäädäntö ja saada myös hyvät suhteet kuluttajiin ja käyttäjiin, koska heidän täytyy ymmärtää kaikki nämä suuret mahdollisuudet heille – jotka he saavat 5Gn kautta. Kiitoksia vielä ja eh, tulemme tekemään yhteistyötä kompromissien eh, parissa ja toivottavasti ajoissa saamme työmme päätökseen. Ja Dank. Eh. Oikein paljon kiitoksia kollega Boni. Äänestys Itressä toimitetaan 25. huhtikuuta ja ja sitten todennäköisesti se menee täysistuntoon kesäkuussa. Sitten viimeinen kohta esityslistalla nyt aamupäivällä on ITRE-valiokunnan matka Meksikoon IGFn kokoukseen. Meillä on nyt tässä debriefing ja pyytäisin Pilar de Castilloa lyhyesti kertomaan tästä tapaamisesta Meksikossa. Kaksi minuuttia on aikaa. Kiitos, puhun erittäin lyhyesti, koska on olemassa loistava raportti paketti, jonka kaikki jäsenet voivat saada lukeakseen. Kaikki on selitetty hyvin yksityiskohtaisesti siellä. Haluaisin vain todeta, että tämä oli siis 11. internetin hallintofoorumin kokous. Tarkoituksena on maksimoida mahdollisuudet avoimelle dialogille ja vaihtaa ajatuksia liittyen internetin hallintoon jakaa kokemuksia, parhaita käytäntöjä, identifioida näitä tärkeitä kysymyksiä ja tuoda tämä tärkeiden elinten tietoisuuteen ja suuren yleisönkin tietoisuuteen. Ja näin pyritään kapasiteettia rakentamaan internetin hallinnolle. Meillä oli valtuuskunta, jossa oli eri valiokuntien jäseniä. Meitä oli 11 siellä eri valiokunnista ja yksi STOA-paneelista. Minun täytyy sanoa, että tällä kertaa kävi hyvin selväksi se, että miten tärkeää on, että tällainen foorumi on, jotta todellakin voidaan, voidaan havaita tärkeitä kysymyksiä, että voidaan jakaa eri lähestymistapoja, että saadaan inklusiivista dialogia aikaiseksi liittyen internetin hallintoon. Ja minun täytyy sanoa, että tämä kävi erittäin selväksi. Ja meillä on koko joukko kokouksia eri sidosryhmien kanssa. Siellä on Googlen varapuheenjohtaja, eri viestintäjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, akatemioiden edustajia. Siellä on lastensuojeluryhmiä ja nämä ovat osallistuneet hyvin moniin seminaareihin ja työryhmiin ja niin poispäin. Ja minun johtopäätökseni on se, että me parlamenttina ja ITRE-valiokunnan jäseninä ja komissio, meidän pitäisi olla hyvin varovaisia näiden foorumien kanssa. Puheenjohtajamme on sitä mieltä, että eurooppalaiset instituutiot tai komissio, jotka edustavat jäsenvaltiota, jossain määrin ovat mukana ja me sitten parlamenttina, joten lopuksi sanoisin, että meidän täytyy pyrkiä siihen, että että tämä foorumi pysyy hengissä. Meillä on erittäin suuri rooli ja se on entistä suurempi joka kerta, joten pyytäisin kaikkia toilielimiä aina komissiosta lähtien, että he voivat vahvistaa meidän läsnäolomme siellä. Kiitos. Ja, Kiitos oikein paljon. Kiitoksia tästä. En näe puheenvuoropyyntöjä enää tähän aiheeseen liittyen, joten tämä aamupäivän kokous päättyy tähän. Haluaisin vielä kiinnittää huomioon, että tänään kello 15 meillä on julkinen kuuleminen energiapakettiin liittyen ja olisi hienoa, jos mahdollisimman moni kollegoista saapuisi paikalle. Oikein hyvää ruokahalua ja toivottavasti näemme iltapäivällä. Kokous päättyy tähän. Kiitos.